Possiamo dare inizio a questa importante... No niin, voisimmeko aloittaa tämän tärkeän valiokunnan ylimääräisen kokouksen? Per favore, prendete tutti posto, diamo... Jos nyt kävisit kaikki paikoilleen, niin aloitamme valiokuntakokouksen. Eli kaikki Käykää paikoillenne. First, no? Okay. Bene, cari colleghi. No niin, hyvät kollegat. Ensinnäkin toivotan kaikki tervetulleiksi. Eli tervetuloa kaikki parlamentin jäsenetkin, tervetuloa vieraille, tervetuloa puheenjohtajavaltio Irlanti, komissio, koko neuvottelutiimi. Ja on erittäin suuri ilo nyt ilmoittaa, että viimeinen neuvottelu noin 40 kolmikantaneuvottelusta, jotka, joita on pidetty viime kuukausina ja jotka ovat työllistäneet puheenjohtajavaltiota, komissiota ja parlamenttia, niin nyt on saatu poliittinen sopimus aikaan kaikista neljästä aihealueesta. Muistuttaisin, että kyseessä on poliittinen sopimus, ja tänään me emme äänestä. Tässä on normaali menettely, eli äänestämme ainoastaan sen jälkeen, kun olemme käyneet läpi kaikki lainsäädäntötekstit ja tietysti sen vasta sen jälkeen, kun meillä on sopimus myöskin rahoitusnäkymistä. Me käymme kuitenkin läpi sopimuksen tuloksia ja näin ollen pyytäisin, että esittelijät, jotka ovat tässä oikealla puolella, niin Luis Capola Santos, liittyen suoriin tukiin ja maaseudun kehittämiseen Michel Dantin, yksittäisistä maksuista Giovanni Lavia koskien yhteisen maatalouspolitiikan rahoitusta. Ja sen jälkeen sitten puhumme tästä poliittisesta sopimuksesta ja sen jälkeen puheenjohtajavaltio Irlanti Simon Coveney saa puheenvuoron ja viimeisen puheenvuoron komission jäsen, joka vastaa maataloudesta, Cholos saa puheenvuoron kun olemme puhuneet tästä poliittisesta sopimuksesta, käymme sitten poliittisesti arvioimaan kaikissa ryhmissä ja koordinaattorit saavat ensin poliittisista ryhmistä puheenvuoron. Ja koordinaattorin jälkeen puheenvuoron saavat sitten kaikki MEPit, jotka haluavat käyttää puheenvuoron. Ja etusijalla ovat ne, jotka ovat sitten eri kannoilla kuin heidän ryhmänsä koordinaattori. Eli me arvioimme nyt poliittisesti tilannetta. Tämä ei tietenkään ole sitova tietenkään loppuäänestyksen jälkeen, ja loppuäänestyshän on ainoastaan mahdollista sen jälkeen, kun tunnemme nämä lainsäädäntötekstit yksityiskohtaisesti, ja sen jälkeen, kun olemme saaneet sitten sopimuksen myöskin monimuotisesta rahoituskehyksestä. Varmaankin meidän täytyy nyt hyvin järjestää nämä puheajat ja miettiä, kuinka pitkät puheenvuorot annetaan. Meidän täytyy saada tämä kokouspäätöksen 17.30 mennessä, koska 17.30 tässä samassa kokoussalissa täällä ovat Ellen Cholos ja puheenjohtajavaltion edustaja. Meillä on täällä lehdistötilaisuus, jossa arvioidaan kyseistä poliittista tilannetta. Eli seuraavaksi puheenvuoron saa Luis Capole Santos. Hän esittelee oman aihealueensa. Ja muistuttaisin vielä kaikille, että on tiettyjä argumentteja, joista emme ole neuvotelleet. Kyse on asioista, jotka liittyvät neuvotteluihin rahoitusnäkymistä. Ja näihin asioihin emme voi ottaa vielä kantaa, koska emme ole näistä neuvotelleet, emmekä tietenkään voi myöskään siis ottaa niihin kantaa. Meidän täytyy odottaa neuvotteluita rahoituskehyksestä ja toivottavasti niihin löydetään ratkaisu. Eli maatalousneuvostossa ja maatalousvaliokunnassa ei ole näistä neuvoteltu, koska neuvosto ei ole pystynyt vielä neuvottelemaan näistä, koska huippukouksessa ei näihin asioihin vielä ole pystytty puuttumaan. Kiitän, että olette paikalla. Haluan kiittää kaikkia, jotka ovat työstäneet näitä tärkeitä asioita ja saaneet aikaan hyviä tuloksia. Kaksi vuotta sitten komissio otti esiin paljon epäilyksiä ja huolenaiheita, ja lähes 8000 tarkistusta laadittiin parlamentissa tähän aiheeseen. Mutta kun ajatellaan kaikkia varjoesittelyitä ja esittelyitä 22 neuvottelutiimin jäsentä parlamentista sekä puheenjohtajavaltiota, joka on tehnyt kovasti työtä ja komissio on auttanut meitä myöskin löytämään sovun näissä asioissa. Joten meidän täytyy nyt todellakin kiittää sihteeristöä, Enigera Kalb, joka nyt kyllä ikävä kyllä jättää meidät ensimmäinen syyskuuta. Hän lähtee tehtävästään. Eli tämä on ikään kuin viimeinen päivä hänelle hän on tehnyt tärkeää työtä täällä. Ja tietenkin Patrick, Helena, Oliver, Anton, Gertrud, koko tiimi ja kaikkien meppien avustajat ja poliittisten ryhmien neuvonantajat. Kiitos kaikille. Ja nyt puheenvuoron saa Luis Capula Santos. Ole hyvä. Muito obrigado, Paulo. Kiitoksia, Paulo. Haluaisin aloittaa toivottamalla tervetulleeksi ministerin, puheenjohtajavaltion edustajan Simon, tervetuloa. Ja tervetuloa toivotukset myös komission jäsenelle. Hyvät kollegat, olemme vieneet päätökseen erittäin tärkeän vaiheen työssämme. Emme tietysti ole tehnyt koko työtämme, siitä täytyy olla tietoisia, mutta tämä nimenomainen vaihe oli pitkä ja hankala. Ja hyvin monet olivat mukana auttamassa näissä yhteisissä ponnistuksissamme. Haluan ensin kiittää kaikkien poliittisten ryhmien varjoesittelijöitä, jotka tekivät työtä kanssani. He työskentelivät erittäin kovasti ja haluan kiittää teidän uskollisuudestanne ja arvokkaasta avustanne, jota ilman olisi ollut mahdoton päästä tähän tulokseen. Lisäksi haluan kiittää teknistä apuhenkilöstöä, sihteeristöä maatalousvaliokunnassa, Haluan kiittää poliittisten ryhmien sihteeristöjä myöskin. Ja Anna Kamilla, joka työskenteli miltei pääjohtajan ominaisuudessa. Euroopan parlamentilla tulisi tulevaisuudessa olla sellaisia teknisiä taustajoukkoja, kuten komissiolla on. Meillä tilanne on aivan toisenlainen. Kuitenkin meillä on sama työmäärä, joten tämä kaikki taustatyö on erittäin arvokasta ja siihen täytyy kiinnittää huomiota. No nyt jos voin viitata sitten neuvotteluiden sisältöön, niin käsittääkseni olette tietoisia tuloksesta. Mitä parlamenttiin tulee, niin ne johtopäätökset, johon pääsimme, merkitsevät sitä, että oleellisissa osin olemme päässeet hyvään lopputulokseen. Olemme hoitaneet sen toimivaltuuden kunnella loppuun, joka meille Strasbourgissa annettiin. Te joudumme luonnollisestikin tekemään myönnytyksiä, mutta niin myös neuvosto ja komissio joutuivat. Ja haluaisin painottaa sitä, että kompromissihenki oli vallalla. Kaikissa oleellisissa kysymyksissä, suorissa tuissa, aktiiviset viljelijät, nuoret viljelijät, näiden asemat, sisäinen konvergenssi, viheriöimisen hankala käsite. Näissä pääsimme kaikissa sellaisiin tasapainotiloihin, jonka seurauksena maanviljelijät voivat jatkaa työtään. Ja samalla olemme osoittaneet myöskin huolestuneisuudemme ympäristön tilasta. Monet olivat sitä mieltä, että paketin ympäristö osio jäisi huomiotta. Näin ei kuitenkaan ole. Toinen asia, joka on tärkeä parlamentille, koskee kaksinkertaisten maksujen kieltoa. Kaksinkertaisia maksuja ei synny. Olemme saaneet näin onnistuneet ottamaan mukaan enemmän avoimuutta ja oikeudenmukaisuutta YMPhen olemme myös onnistuneet vahvistamaan YMPn vihreää näkökulmaa. Miltei kolmasosa budjetista menee ympäristö- tai ekologisiin toimenpiteisiin, joten haluan niin, äh, sanoa, että olen erittäin tyytyväinen siitä, mitä olemme tehneet ja vielä kerran haluan todeta, että tämä on ollut mahdollista vain varjoesittelijöiden avun seurauksena. Yksi kielteinen asia täytyy kuitenkin ottaa esiin. Me emme voi viedä loppuun neuvotteluja vielä. Valitettavasti emme voi tehdä näin, koska puheenjohtajavaltio oli sitä mieltä, että sillä ei ole toimivaltuuksia keskustella rahoituskysymyksistä. Euroopan parlamentissa me olemme sitä mieltä, että meillä on toimivaltuudet keskustella koko YMPstä. Me olemme päätäntävaltaisia kaikista sen eri osioista. Ja koska perustavanlaatuisista asioista ei ole ollut mahdollista päättää, niin jossain välissä niihin täytyy palata, tai ne palautetaan valiokuntaan. Ymmärrän, että Simon on hankalassa tilanteessa. Hän on maatalousministeri. Hän ei missään tapauksessa ole hallituksensa pää, eikä myöskään Euroopan presidentti, joten on todella valitettavaa, että jotkut osiot on poissuljettu tästä lopputuloksesta. Ora la parola. Kiitos Louis. Sitten Michel Danten. Merci Paulu. Kiitos Paolo. Kuulin, kuuntelin tätä pitkää näkemysten vaihtoa ja sitä yhteistyötä, jota komission neuvoston välillä on harjoitettu tämän perusteella, on päästy vain yhteisestä markkinajärjestelystä sopuun. Henkilökohtaisesti voin vain kiittää neuvoston maata yhteistyöhalukkuudesta. Niin ikään haluaisin kiittää komissiota, komissaarin kabinettia ja pääosastoa siitä työstä, jota on tehty asian myötä. Ilmapiiri on ollut kaiken kaikkiaan rakentava. Luis kiitti pääjohtaja. Minä haluaisin kiittää omaa pääjohtajani, koska toden totta parlamentin, parlamentti on onnistunut tekemään tämän työn pelkästään työntekijöidemme merkittävän ponnistuksen avulla. Ja haluan hyvin suuresti ja lämpimästi kiittää kaikkia parlamentin Yhteinen markkinajärjestely on asia, jolle on annettu vähemmän määrärahoja. Tästä meidän tekstistä halutaan tehdä helppolukuisempi ja tässä annetaan enemmän tuottajajärjestöille jäi tälle itse alalle oikeuksia itse järjestäytyä. Se työ, joka nyt on tehty, sen tavoitteeksi asetettiin parlamentin mandaatissa tiettyjä asioita, joista nyt on pidetty kiinni. Joistakin kohdin, erityisesti kun kyse kilpailuoikeudesta on jouduttu pohtimaan asioita uudelleen. Ja tästä lähtien halutaan antaa tuottajärjestelmällekin enemmän valtaoikeuksia myöskin alan toimijoille niin, että tuottajille koituvat tulot elintarvikkeiden tuotantoketjussa ovat oikeudenmukaisemmat he voivat itse yhä enemmän tasapainottaa tilannetta niin, että tämä elintarviketuotantoketju ei vääristy tai mene väärään suuntaan kallelleen tulojen osalta. Olimme asioista suhteellisen yksimielisiä. Tämä on erittäin tärkeä seikka, joka nyt saatiin kuntoon. Sitten teknisempiä seikkoja, jotka ovat hieman ongelmallisempia olleet tämän sektorin kohdalla Ja kun tarkastaa kustannuksia, joita tästä sektorista koituu, julkiselle sektorille esimerkiksi sokeriala ja viiniala, sokerin osalta kompromissin löytyminen oli erittäin hankala tehtävä loppujen lopuksi. Saatiin kiintiöjärjestelmä vuoteen 2017 saakka hoidettua ja nyt äh, perussäännökset ovat sitä suhteessa viinin tuotantoala sitten. Tässä pystyimme Glenpein keinoja muuttamaan hieman järjestelmää. Jo, nyt uudet säännöt ovat vuoteen 2030 saakka. Se, mistä nyt on päätetty, on se, että toimijat tämän on toimivalta voivat hyötyä uusista säännöistä. Nyt on luotu puitekehykset ja maanviljelijät ja heidän edustamansa järjestöt ja toimijat, jotka toimivat maatalousmarkkinoilla. Kaikkien edut on otettu huomioon ja nyt otettu mukaan sellaisia elementtejä, jotka helpottavat markkinoiden kehityksen ennustettavuutta. Nyt pystytään paremmin näkemään myöskin kriisejä. Tästä on hyötyä tietystikin meille kaikille. Hyvin pitkään tästä käännettiin, väännettiin kättä alan toimijat ovat voineet tätä operatiivista puolta pohtia yhdessä meidän kanssa. Meidän näkemyksensä on otettu huomioon. Bene, grazie Michelle. Adesso la parola. Kiitoksia sitten Giovanni Lavia. Grazie Presidente. Kiitoksia puheenjohtaja. Minäkin puolestani tietysti haluaisin kiittää kaikkia varjoesittelijöitä, jotka ovat tehneet erinomaista syvällistä yhteistyötä, jotta saimme aikaan sopimuksen. He ovat olleet valmiita tekemään töitä aina kun on ollut tarpeen ja ovat uudanneet tiettyjä prioriteetteja, jotta olemme nyt päässeet laajaan sopimukseen tästä aiheesta. Neuvotteluiden aikana olemme yhteistyössä ja kiitän myöskin sihteeristöä, poliittisia ryhmiä, avustajia, jotka ovat tehneet työtä kanssamme ja tietysti minä haluaisin sydämellisesti kiittää heitä. Eli olemme pyrkineet pitämään kiinni valtuutuksista, jonka saimme täysistunnolta ja olemme mahdollisuuksien mukaan yrittäneet pitää kiinni nimenomaan tästä täysistuntomandaatista. Olemme ottaneet yhteen myöskin komission ja neuvoston kanssa. purissa oli kaksi yöistuntoa ja horisontaalisissa kysymyksissä meidän kantamme olivat hyvin kaukana toisistamme, mutta koska kumpikin osapuoli oli valmis lähestymään toista ja myöskin komissio oli valmis tekemään uhrauksia omasta kannastaan, niin loppujen lopuksi pääsimme sopimukseen. Käsittelimme sitten myöskin näitä maksuvirastoja, koska ne ovat väline, joiden avulla maatalouspolitiikkaa toteutetaan yksittäisissä jäsenvaltioissa. Halusimme yksinkertaistaa sääntöjä ja pyrimme siihen, kaikissa vaiheissa uudessa yhteisessä maatalouspolitiikassa. Ja sitten näistä maksuista viime kädessä sovittiin, että halusimme pitää kiinni tilanteesta, joka on hyvin lähellä tämänhetkistä konsolidoitua tilannetta, joka toimii hyvin. Ja jos se olisi purettu ja olisi ruvettu uudistamaan kaikkia näitä sääntöjä, niin siitä olisi sitten saattanut aiheutua viivytyksiä näiden uudistusten täytäntöönpanoon. Olemme katsoneet näitä maksuvirastoja ja sääntöjä, joiden mukaan kansalliset sertifikaattiviranomaiset pystyvät osoittamaan, että maan sisällä on tapahtunut sisäistä kehitystä. Taistelimme sen puolesta, että tätä järjestelmää on voitu osittain muuttamaan ja siinä on tiettyjä vaihtoehtoisia osioita, mutta halusimme, että meillä on kuitenkin yksityinen ja julkinen osio ja jäsenvaltiot ovat mahdollistaneet sen, että nyt voi sitten kukin valtio itse päättää, miten haluaa järjestää nämä toiminnot. Sitten kun ajatellaan neuvoston, komission ja parlamentin valtuuksia ja uuden maatalouspolitiikan täytäntöönpanoa, monissa kohdissa on ollut mahdollisuuksia delegoidun säädöksin saada parlamentti mukaan, kun on hiottu näitä säädöksiä, jotka liittyvät politiikan toteuttamiseen. Ja tästä haluaisin kiittää neuvostoa, koska hyvin monissa kohdissa neuvosto suostui siihen, että parlamentti oli mukana politiikan täytäntöönpanossa. Erityisesti mitä tulee rahoituskuriin. Ja seuraavalla ohjelmointikaudella rahoituskurista tulee hyvin merkittävä väline. Meillä on vähemmän resursseja, joten nämä tuet ja resurssien supistuminen pakottavat meidät noudattamaan rahoituskuria – ja meidän on artikla 25.2 ja komissio ja neuvosto ovat suostuneet siihen, että me olemme todellakin konkreettisesti mukana tämän kurin toteuttamisessa. Me keskustelimme neuvoston kanssa tietyistä asioista, jotka ovat tärkeitä komissiolle, ehkä eivät niinkään neuvostolle. Esimerkiksi se, että vähennetään tai lakkautetaan näitä kuukausittaisia maksuja. Ja me olemme halunneet komission kanssa antaa selkeän merkin parlamentin puolesta, koska meidän täytyy paremmin järjestää näitä toimia, koska me olemme taistelleet ja aina kun on mahdollista, on käytetty informaatiojärjestelmiä, olemme pyrkineet yksinkertaistamiseen myöskin monivuotisten ohjelmien osalta. Ja parlamentti on halunnut saada aikaan varhaisen varoituksen järjestelmän, jonka avulla voimme nopeasti havaita mahdollisia virheitä, jotka ovat pieniä, eivät vakavia. Ja sitten komissio ottaa yhteyttä näihin kyseisiin tahoihin, kun tällaisia havaitaan. Sitten meillä on hyvin erilaisia näkemyksiä komissiossa, neuvostossa ja parlamentissa vihertämiskysymyksissä – ja itse olen varajäsen ja minulla on tällainen vihreä korttikin täällä kokoussalissa. Niin me saimme aikaan ainoastaan väliratkaisun, väliaikaisen ratkaisun. Mutta haluaisin kuitenkin, kuitenkin kiittää komissiota, koska se antoi meille tässä alkuvaiheessa mahdollisuuden tämän politiikan täytäntöönpanossa toimia niin, että vihertäminen ei johda mihinkään lisäsanktioihin – sellaisissa tapauksissa, että viljelijä ei sovella näitä sääntöjä. Eli tässä aikaansaadussa sopimuksessa on sovittu, että kahden ensimmäisen täytäntöönpanovuoden aikana viljelijät, mikäli he eivät noudata vihertämissääntöjä, menettävät ainoastaan vihertämisvarat, mutta kolmannesta vuodesta lähtien nämä sanktiot ovat 20-25 prosenttia. Ja tässä asiassa Kuten muissakin tärkeissä aiheissa, olemme halunneet toimia avoimesti ja tähän liittyvät monet muutkin kysymykset ja lopulta saimme aikaan yhteisen ratkaisun ja toivottavasti sen avulla pystymme helpottamaan uuden maatalouspolitiikan täytäntöönpanoa noudattamalla yleisiä puitteita. Kiitos. E Kiitoksia kaikille esittelijöille. Ja seuraavaksi puheenjohtajavaltio Irlanti ja Simon Cavani. Ja vielä kerran haluaisin kiittää häntä erinomaisesta ja kovasta työstä, jota hän on tehnyt. Ja hän on johtanut 27 ministeriä ja 22 parlamentin jäsentä näissä neuvotteluissa, eli Simon, ole hyvä. Um, uh, thank you, Paolo. Kiitoksia, Paolo. Kiitos kaikille valiokunnassa. On ilahduttava saada olla täällä nyt Iranin puheenjohtajakauden viimeisinä päivinä. Että voin viedä päätökseen poliittisen sopimuksen YMP-uudistuksesta ja tarjota varmuutta elintarviketeollisuudelle ja viljelijöille kautta Euroopan. Siitähän tässä on kysymys. neuvostossa, Euroopan parlamentissa ja komissiossa olemme olleet mukana tässä prosessissa jo usean vuoden ajan. Meillä on ollut toiminten välistä kitkaa. Kyseessä on uusi prosessi. Koskaan ennen ei ole ollut yhteispäätösmenettelyä YMPstä päätettäessä käytössä, eikä koskaan ole ollut 20 seitsemää kohta 28 maata sopimassa uudistusprosessista. Joten uutta tämä on kaikille. Mutta meillä kaikilla on vastuumme kannettavana, sillä minun näkemykseni on se, että kaikkein tärkein ala Euroopassa taloudessa on maatalousala ja elintarviketeollisuus. Aikana, jolloin useat maat tarvitsevat kannustimia, työpaikkoja, niin meidän täytyy katsoa sitä työtä, joka on tehty varsinkin viimeisen kolmen päivän aikana. Sen taustalla on ollut tarve näyttää, että toimielimemme voivat työskennellä yhdessä kumppaneina, jotta tarjoamme varmuutta niille kansalaisille, kaikille kansalaisille, joita edustamme. Siitä tässä on ollut kysymys. Pyritään saamaan tämä toimimaan vaikeissa olosuhteissa. Myöhään iltaisin keskustelussa, jossa tunteet ovat kuumenneet, olemme kuitenkin löytäneet tavan tehdä Lissabonin sopimuksesta toimivan niin, että se toimii meidän äänestäjillemme. Ja toteaisin, että olemme kyenneet saamaan poliittiseen päätökseen trilogiprosessi. 42 trilogia ihan lyhyessä ajassa. Parlamentilla oli voimakas kanta, voimakas mandaatti ja se taisteli oman kantansa puolesta. Minulla oli aivan yhtä vahvat näkemykset neuvostossa, joiden puolesta taistelin, ja komissio laati komission ehdotuksen ja säilytti mahdollisimman paljon tuosta kannasta. Joten ensimmäinen asia, jonka haluan sanoa, koskee sitä, että tämä poliittinen menestystarina osoittaa sen, että Euroopan toimielimet voivat työskennellä ihmisten hyväksi. Myös silloin, kun on erittäin monimutkaisia neuvotteluita, joissa on mukana valtava määrä rahaa, 38 prosenttia monivuotisesta rahoituskehyksestä ensimmäisenä vuonna ainakin on siis YMPn osa. Minun maani kohdalla se vastaa seitsemän vuoden 12 miljardin euron pakettia. Muilla teillä on myös samankaltaisia merkittäviä budjettihuolia tässä on kyseessä siis tärkeä sopimus poliittisesti katsoen. Meillä on ollut ongelmia suoraan MFFn kanssa ja ne, mitkä on jätetty vielä hakasulkeisiin ne asiat, niin niistä päätetään sitten, kun monivuotisesta rahoituskehyksestä päätetään. Se kyllä sopii minulle aivan hyvin. Mutta viljelijöille tiedoksi ja niitä, jotka, niitä, jotka edustavat elintarviketeollisuutta, niin meillä on erilaisia vaihtoehtoja sen suhteen, miten me tuemme maanviljelijöitä, miten maksetaan heille, miten tuetaan innovointia, miten asettaa nuoret viljelijät etusijalle, miten saadaan aikaiseksi uusi sukupolvi viljelijöitä, joka voi tuottaa elintarvikkeita kestävämmällä, tehokkaammalla tavalla kuin aiemmin on tehty. Olemme saavuttaneet tasapainon avainkysymyksissä olemme saavuttaneet tällaisen tasapainon. Esimerkiksi tuotantosidotussa tuessa olemme saaneet tämän tuloksen aikaiseksi. Olemme säilyttäneet siirtymisen kohti markkinapainotteisempaa, markkinaohjattua elintarviketeollisuutta ja markkinainterventioita ja määritelleet ne silloin, kun ovat tarpeen maitoalalla, sokeri, viini. Eri mailla on eri prioriteetteja, eri mailla on eri rakenteita, erilaiset tukijärjestelmät. Minusta me olemme löytäneet sellaisen tasapainon, joka sopii kaikille. No sitten nämä monimutkaisemmat rinnastamiskysymykset. Ne, jotka olivat mukana kalastusprosessissa kanssa, niin monet olivat tuolla neuvotossa myös mukana. Kyseessä on ollut hankala kysymys ratkaistavaksi ja jatkamme näitä ratkaisuponnisteluita. Joten haluan kiittää Luis Capula Santosia, Michel Dantania, Giovanni Villaa ja Castroa tästä tehdystä työstä. Ja kaikkia niitä muita, jotka ovat olleet mukana tässä koordinaattoreiden, varjoesittelijöiden – ja muiden nimissä, jotka ovat olleet siis tekemässä huomattavaa työtä auttaakseen parlamenttia. Entisenä parlamentin jäsenenä, Euroopan parlamentin jäsenenä siis, voin sanoa, että parlamentilla, parlamentti ei ole millään pienellä tavalla jättänyt omaa sormenjälkeään tähän uudistukseen, vaan se on ollut todella tasaveroinen kumppani. Olen pyrkinyt myöskin sen varmistamaan samalla, kun olen edustanut sitä toimielintä, jota minulla on velvollisuus Eurooppa-neuvostossa edustaa. Alkuperäinen ensimmäinen käsittely, joka on kaikkein tärkein muutos poliittisesti katsoen tässä uudistuksessa. Se on ollut vaikea asia ratkaistavaksi, mutta halusimme varmistautua siitä, että meillä oli todellista ympäristöhyötyä ja ympäristösuojaa viherryttämismenettelyiden seurauksena. Nyt meillä on siinä selkeä vertailukohta ykköspilarissa niin- ja kaikkien täytyy yltää tuohon vertailukohtaan, jos he haluavat saada maksun ja välttää sakot tulevaisuudessa. Sitten pilari kaksi, joka vielä lisää siihen yksittäisissä maissa, jossa on otettu eri maiden etusijalle asettamat asiat huomioon riippuen viljan laadusta, viljelyn laadusta, ilmastosta ja niin edelleen. Olen siis luottavainen sen suhteen, voimme nyt yhdessä puolustaa tasapainoista ja edistyksellistä YMP-uudistusta, joka suojaa ympäristöä, kuten meidän velvollisuutemme on, mutta mahdollistaa myös kasvun ja laajenemisen tällä alalla aikana, jolloin maailman ja Euroopan täytyy tuottaa kestävämmällä tavalla ruokaa. Minun näkemykseni on se, että esimerkiksi varojen sisäinen uudelleenjako on ollut tärkeä kysymys. Sillä avulla on pyritty varmistautumaan siitä, että mailla on tähän mahdollisuus niin, että voidaan sallia tuottavuus ja kasvu samalla hyödyntäen lisää oikeudenmukaisuutta sen suhteen, kuka saa nämä tarvittavat tuet. Yleisesti ottaen olen siis sekä helpottunut että mielissäni siitä, että tämä työ on hoidettu ja se voidaan hoitaa viime tammikuussa asetetun aikataulun mukaisesti ja että me vastaamme viljelijöiden, teollisuuden ja suuren yleisen odotuksiin sen suhteen, mistä olemme neuvotelleet viime viikon ajan. Lopuksi haluan kiittää Chilosia, joka on ollut mukana tässä prosessissa alusta lähtien. siellä ei ole mitenkään helppoa. Usein se on toiminut ikään kuin erotuomarina parlamentin ja neuvoston välillä. Mutta hänellä on myös aika selkeä näkemys siitä, mitä hän haluaa saada aikaiseksi maatalousuudistuksen suhteen. Ja minusta hän on saanut kovasti aikaiseksi tässä suhteessa. Ja lopuksi haluaisin sanoa, kun tässä on yksi puheenvuoro, haluan kiittää omaa joukkuettani, joka on tehnyt aivan upeaa työtä Iranin puheenjohtajavaltiossa. Luis sanoi sen, että yksittäisten meppien käytettävissä olevat resurssit joskus hankaloittavat neuvotteluita ja yhteispäätösmenettelyä. Se on totta. Kyllä minä muistan, kun istuin täällä teidän paikallanne. Euroopan parlamentin yhteiset resurssit ovat kuitenkin tärkeitä. Ne resurssit, joita minulla on ollut käytettävissä niin puheenjohtajavaltion ominaisuudessa, ovat pääasiassa tulleet Irlannin maatalousministeriöstä ja siellä on kyllä tehty aivan upeaa työtä. On mahdollistettu se, että olemme päässeet tähän tulokseen. Myös sihteeristö ja Euroopan neuvosto on ollut valtavan hyvä tuki tässä työssä. Vielä kerran kiitos kaikille parlamentissa tuesta ja yhteistyöhalukkuudesta ja toivon, että me voimme kaikki viedä eteenpäin tätä hyvin tasapainoista maatalouspolitiikan uudistusta. Se tarjoaa varmuutta seuraavan kymmenen vuoden ajan elintarviketuotannossa kautta Euroopan unionin. Grazie. Kiitoksia, Simon. Ja seuraavaksi komission jäsen, joka vastaa maataloudesta. Eli Cholos, olkaa hyvä. Ja... Kiitos, Paula. Kenties jo nyt kolmen vuoden ajan parlamentin sisällä, niin kuin muistatte, olemme käyneet julkista keskustelua yhteisen maatalouspolitiikan uudistamisesta. Kolme vuotta aloitus, aloituksen jälkeen olemme nyt palanneet tänne esittelemään teille Euroopan kansalaisten eri maiden edustajille tilanteen, joka nyt vallitsee tässä prosessissa, joka nyt on tulossa päätöksensä. Alueesta pitäen olemme työstäneet tätä uudistusta avoimella tavalla. Ja tavoitteena on antaa Euroopan viljelijöille ne keinot, joiden avulla he voivat suorittaa tehtävänsä suhteessa Euroopan kansalaisiin. Uskoakseni tämä avoimuus, jota olemme halunneet pitää yllä maatalouspolitiikan puolella, on hyväksi viljelijöille jotka vuodesta toiseen ovat tehneet työtä, joka on muuttunut yhä monimutkaisemmaksi ja yhä merkittävämmäksi, yhä tärkeämmäksi. Kyse on yhteisestä eurooppalaisesta politiikasta, yhteisestä maatalouspolitiikasta. Uskoakseni heillä on oikeus myöskin hyötyä uudistuksista ja välineistä, joiden avulla heitä voidaan tukea, niin että pystyvät toimimaan tehokkaammin ja kilpailukykyisemmin. Ja maatalous politiikan uudistuksista täytyy tehdä myöskin muutoksen aika koko Euroopan yhteiskunnalle, ei pelkästään viljelijöille. Kyse on käänteentekevästä asiasta. Parlamentti on yhteispäätös menettelyssä mukana myötämääräämässä asioista tämän uudistuksen yhteydessä. Yhteinen maatalouspolitiikka. Sen uudistamisessa on välinyt yhteishenki. Ja toisaalta on ymmärretty, miten ajankohtaista on kyse Euroopan kannalta. Meillä on pian 28 jäsenvaltiota Euroopassa. Meillä on yhteistä maatalouspolitiikkaa, jota on harjoitettu 50 vuotta jo. Ja meidän täytyy varmistaa ei pelkästään se, että annamme mer- näytämme suuntaa miltei 400 miljardille euroa julkisia varoja tänä vuonna. Ja kun otetaan huomioon, miten usein kysytään, mihin tämä kaikki raha Euroopassa menee, miltei mitä prosenttia kuitenkin Rapanon talousarvoista on kyseessä. Kyse pelkästään sieltä antaa selkeää suuntaa siitä, mihin suuntaan politiikkaa viedään ja mihin rahat käytetään. Lisäksi pitää maatalouspolitiikka mukauttaa tämän päivän todellisuuteen. Olemme pyrkineet siihen, että YMPn uudistus ottaa huomioon Euroopan eri maiden erilaisuuden, ei pelkästään kun tarkastellaan eri alueita ja alueiden erityispiirteitä ja kaikkein niitä elementtejä, joustoelementtejä, jotka otettu mukaan. Olemme tarkastelleet myöskin tuotantorakenteita ja tuotannon suuntaamista ja paikallisissa piirteitä on myöskin huomioon niiden optioiden kohdalla, jotka olemme esittäneet. Ja kun Minulle on sanottu, että uudistus on nyt vesittynyt, koska nyt on jouduttu keskustelussa komission ja parlamentin kanssa muutamia monia asioita. Tässä uudistuksessa on monia merkittäviä tekijöitä mukana. Parlamentti ja neuvosto ovat mukana myötävaikuttamassa, jotta voidaan viedä asioita oikeaan suuntaan suunnata YMPtä niin, että yhteiset tavoitteet säilyvät ja yhteiset välineet löydetään. keskustelun myötä suunta on hieman muutettu, joskus jo hyvin konkreettisellakin tavalla käytännön kannalta katsottuna. Nyt meillä on yhteistä maatalouspolitiikkaa, joka on paremmin kohdennettua ja sen erityisiä kategorioita niille viljelijöille, jotka tarvitsevat tukea. Ja tämä politiikka on myöskin, myöskin oikeudenmukaisempaa, koska Määräjako on avoimempaa ja myöskin tasa-arvoisempaa, reilumpaa viljelijöiden kannalta katsottuna. YMP tehdään nyt myöskin vihreämmäksi. Samanaikaisesti suunnataan sellaisella tavalla, että maanviljelijöiden kilpailukyky paranee. Nyt lyhyesti lävitse jotenkin seikkailijoita tämän lainsäädäntöehdotuksen, joka komissiolta jonka komissio antaa melkein 50 kolmikanta neuvottelta 350 keskustelua käytiin parlamentin komission neuvoston välillä viime kuukausina suurista maksuista. Nyt on saatu aikaan sisäistä konvergenssia jäsenvaltioiden välille ja myöskin jäsenvaltioiden välistä konvergenssia. Ja tämä antaa enemmän joustavuutta ja optiota jäsenvaltioiden alueille jotta tämän konvergenssi ja tasavertaisempi varanjako saadaan toteutumaan. Siitä otetaan huomioon ei pelkästään alueiden erityispiirteet, vaan myöskin tuotanto, kasvita tai tuotantomuodot. Ja sen kun on kyse esimerkiksi hyvinkin pienistä maksuista, tulevina vuosina näiden tasoa tullaan nostamaan. Lisäksi rajoitetaan niitä maksuja sellais, joita annetaan sillä, sellaisella tavalla, että tukien leikkaaminen ei vaarana tilojen elinkelpoisuutta. Lisäksi otetaan myöskin homogeeniset alueet, kun tarkastellaan viljelykriteerejä tai hallinnollisia kriteereitä. Tämä on prosessi, jolla pyritään suuria maksuja lähentämään toisiinsa niin, että mukaudutaan ruohonjuuritasolla valitseviin olosuhteisiin tilanteet vaihtelevat jäsenvaltiosta toisen hyvinkin merkittävässä määrin. Olemme ottaneet huomioon myöskin uusien jäsenvaltioiden erityispiirteitä. Siirtymäkauden aikana voidaan pitää kiinni erityinen tukijärjestelmä, pintalatukijärjestelmä, jonka otettiin käyttöön silloin, kun nämä maat liittyvät Euroopan unionin lisäksi. On otettu käyttöön mahdollisuus täydentää näitä maksuja kansallisista budjeteista, mikäli Euroopan tasolla ei päästä lähemmäksi Euroopan, Euroopan tulee, eurooppalaisilla määrärahoilla ei päästä lähemmäksi Euroopan tukien keskitasoa. Lisäksi meillä on kielteinen luettelo niiden tuen saajien kohdalta, kohdalle, joita ei pidetä varsinaisessa maanviljelijöiden. Lisäksi on selkeästi annettu määritelmä, joka on tunnustettu Euroopan tasolle viljelijän määritelmä. Lisäksi tuohon luetteloon voidaan lisätä muita kriteereitä, joita otetaan huomioon paikalliset erityispiirteet silloin, kun määritellään, kuka on aktiivinen viljelijä. On erittäin ylpeä erästä välineestä, joka kohdistuu erityisesti nuoren viljelijöihin ja auttaa heitä. Tämä on maatalouspolitiikan ensimmäisessä pilarissa mukana. Ja kun puhutaan suurista maksuista, erityishuomio kiinnittyy nuoriin viljelijöihin. Lisäksi maaseudun kehittämisen puolella tuetaan nuoria esimerkiksi investointiin saamisessa viiden ensimmäisen vuoden aikana, kun tila on perustettu, voi saada erityistukea. Euroopan parlamentti hyväksyi suurelta kädeltä komission tekemän ehdotuksen tässä suhteessa. Ja haluaisin kiittää teitä teidän viisaudestanne ja myöskin ministeriöiden viisaudesta neuvoston puolella, kun he loppujen lopuksi hyväksyivät myöskin tämän ajatuksen. Tiedän, että Simon, vaikka neuvoston puolella joskus oli vaikea. Simon on vakuuttunut siitä, että nuoria kannattaa auttaa. Kiitos siitä. Ja loppujen lopuksi me onnistuimme saman aikaan eurooppalaisen tukijärjestelmän, joka erityisesti auttaa nuoria viljelijöitä. Onnistumatta huomioon myöskin erityistilanteen näiden tuotanto, tuotantoon kytkettyjen tukin osalta ja alueiden välinen konver- konvergenssi ja herkätä tilanteita joillakin alueilla – alueellisen tasapainon aikaansaamiseksi. Tämä kaikki on ostettu ottamaan huomiota. Suorien maksujen viherryttäminen, 30 prosenttia suorasta tuesta on suurin, suorasta tuesta, joka on suurin osa maatalouspolitiikkaa, on nyt kohdennettu maatalousmenettelylle, jotka eivät ole pelkästään kestäviä, vaan myötävaikuttavaa kestävän maataloustuotannon edistämiseen. Niissä keskusteluissa, joita on käyty viime vuosina ja varsinkin viime kuukausina, uskoakseni olemme löytäneet sellaisen mallin, joka auttaa vihreyttämisessä siten, että ei rangaista niitä, jotka ovat ryhtyneet jo merkittäviin ympäristötoimiin maatalouspolitiikan puolella. Nyt on löydetty järkevä tapa yhdistää maataloustuotanto ja maatalouden laadukas tuotanto kestävyyden käsitteen kanssa siten, että tämä johtaa siihen, että kaikki Euroopan viljelijät käyttävät yhä kestävämpiä ja vihreämpiä tuotantomenetelmiä. Erityisestikin on ponnisteltu sen puolesta, että voitaisiin ottaa huomioon pienviljelijät ja heille pitäisi antaa sellaiset keinot, että he pystyvät pääsemään markkinoille ja he pystyvät vastaamaan niihin odotuksiin, joita kuluttajilla on ja veronmaksajilla on. Yksinkertaistettu menettely vapaaehtoinen menettely on otettu käyttöön monissa jäsenvaltioissa. Tämä on yksinkertaistettu menettely, jonka avulla voidaan tukea pienvelilöitä ensimmäisestä pilarista kaiken tyyppisillä toimilla maaseudun kehittämisen puolella niin, että otetaan huomioon erityisesti paikallistuotanto. Mark- yhteisessä markkinajärjestössä sitten olemme pystyneet pitämään kiinni siitä suunnasta, joka Euroopan maatalouden annettu, maatalouspolitiikalla on annettu, ja mitä tulee markkinoille pääsyyn ja byrokratian vähentämiseen. Byrokratia ja menetelmät ovat usein hyvinkin jäykkiä silloin, kun, kun se markkinajärjestelystä nyt annettu maanviljelijöiden edustajilleen ja heidän järjestöilleen enemmän mahdollisuuksia hoitaa itse asioitaan, ottaen huomioon tämän alan herkätä kysymyksiä Lisäksi Euroopan parlamentin tarkistusten avulla ja neuvoston myötävaikutuksella olemme voineet vaikuttaa, vahvistaa kriisinhallintamekanismia. Usein maanviljelijät ovat kärsineet nahoissaan kriiseistä. Nyt pystytään paremmin varautumaan kriiseihin. Kriisi, kriisejä syntyy useammin maatalousalalla. Nyt on luotu kunnolliset menetelmät, välineitä näiden torjumiseen ja tämä mahdollistaa sen, että maanviljelijät itse pystyvät hoitamaan kriisinsä helpommin. Ilmoitettu myöskin mahdollisuuksia ja myöskin julkiselle mahdollisuuksia puuttua kriiseihin. Ja tässä autetaan myöskin viljelijöitä kriisien syntyessä. Olemme vahvistaneet erityisvälineitä maitoalalla maitopaketin hyväksymisen yhteydessä. Siitähän hyväksyt, sehän hyväksyttiin jokin aika sitten jo, ja loppujen lopuksi pääsimme aikaan myöskin sokerialan uudistukseen Tämä mahdollistaa sen, että sokerialan toimijat pystyvät hyödyntämään markkinoille avautuvia tilaisuuksia. Sokerikiintiöitä saatiin hoidettua kohtuullisen pitkäksi aikaa kuntoon. Ja loppujen lopuksi teimme ehdotuksen uudeksi välineeksi, joka koskee viininviljelyalaa. Nyt on luotu puitekehykset viininviljelyalaa varten. Tämä ei kuitenkaan sitä, että viininviljelyala pystyy hyötymään markkinoilla tilanteesta markkinoiden tarvista mahdollisuuksista ja samalla voidaan kehittää laatua ja ottaa huomioon alueelliset erityispiirteet. Mitä tulee maatalouden kehittämiseen, maaseudun kehittämiseen, tässä on näitä joustavuutta jäsenvaltion lisäksi meillä niin on selkeitä prioriteetteja, jotka pyrkivät siihen, että tuotannon moninaisuutta, monipuolisuutta edesautetaan ja laatua parannetaan ja kannustetaan viljelijöitä järjestäytymään keskenään sitä otan huomioon myöskin paikallista talouden kehittäminen. Siinä, että maaseudun kehittämisen avulla voidaan edistää paikallisen talouden kehittämistä. Parlamentin avulla ja parlamentin esittämien tarkistusten avulla pääsemme maatalouspolitiikkaan, joka on paremmin hallinnassa – koska vastuuta ei ole pelkästään siitä, että veronmaksajien rahat suunnataan selkeästi ja prioriteetit määritellään kuntoon, vaan lisäksi haluttiin myöskin kunnollinen varainhoito, ja nyt on saatu vahvistettu väline tätä tarkoitusta varten. Maatalouspolitiikan puolella on käytössä nyt väline, joka on avoimempi ja yksinkertaisempi hallinnonkin kannalta ja myöskin viljelijöiden kannalta. Nyt olemme tulleet Loppujen lopuksi konsensukseen yhteisymmärrys on syntynyt esittelijä ja varjoesittelijät ansaitsevat kiitokset, etenkin Paul, joka on hoitanut erittäin hyvin tätä asiaa parlamentin puolella, kun parlamenttihan on mukana yhteispäätösmenettelyssä muokkaamassa yhteistä maatalouspolitiikkaa. Kiittäisin myöskin Luis Manuelia, joka oli merkittävimmän asetuksen esittelijä tämän uudistuksen yhteydessä. Päiviä ja öitä vietimme yhdessä. Nämä eivät olleet helppoja keskusteluita nyt olemme pystyneet suurimmalta osin vastaamaan niihin toiveisiin ja odotuksiin, joita Euroopan parlamentin puolella esitettiin. Kiitoksia myöskin Michellille siitä, että hän on erittäin dynaamisesti ja rakentavasti ollut mukana neuvotteluissa tämän asetuksen osalta, joka oli erittäin monimutkainen, johon osa kohdistui hyvin erilaisia ja ristiriitaisia odotuksia eri puolilla. Kiitoksia myöskin Giovannille, joka hoiti tätä horisontaalista asetusta, joka oli erittäin vaikea hallita. Hän pystyi auttamaan meitä luomaan selkeämpää ja järkevämpää yhteistä maatalouspolitiikkaa. Ja voimme sellaista. Kiitoksia myöskin Simonille ja Irlannille puheenjohtajamaana. Yhteistuumin teidän kanssanne pystyimme pääsemään tähän uudistukseen. Näihin johtopäätöksiin päästiin teidän tuellanne myöskin. Ja politiikassa useamminkin haluaisin nähdä Euroopankin tasolla tällaista hyvää yhteistyön henkeä, jonka avulla olemme päässeet hyvin tuloksiin yhteisen maatalouspolitiikan osalta. Nyt olemme loppumetreillä. Irlannin puheenjohtajakausikin on päättymässä neuvoston puolella. Ja kiitoksia erityisesti Irlannille Simonille. Nyt haluaisin tässä tilaisuudessa kiittää myöskin Agri-pääosastona ja minun kabinettiani, jotka ovat auttaneet minua koko tämän prosessin yhteydessä, joka vuonna 2010, joka nyt on tulossa päätöksensä. Työ ei kuitenkaan pääty tähän, koska mikä nyt saan mandaatin saattaa tämän uudistuksen päätökseen, niin nyt on aloitettu ja valmistelut uudistuksen täytäntöönpanemiseksi, niin me tulemme pitämään yhteydessä jatkossakin, yhteyttä jatkossakin ja tulemme myöskin vastaamaan teidän odotuksiinne yhteisen maatalouspolitiikan osalta. Niin, että se tuli hyvin käytännöllistä ja se pistän täytäntöön sieltä tavalla vastaa teidän odotuksenne. Kiitoksia paljon. Bene. Grazie. Grazie anche ad... Kiitoksia. Ja seuraavaksi sitten poliittisten ryhmien koordinaattorit. Ja tietysti on poliittisia arvioita. Kuten aluksi sanoin, emme nyt halua mitään äänestyksiä, vaan poliittisia arvioita. Äänestys voidaan hoitaa vasta sitten, kun on hyväksytty monivuotinen rahoituskehys ja sitten kun meillä on nämä lainsäädäntötekstit edessämme. Mutta nyt, eli aluksi Albert Des, sen jälkeen Capule Santos, SND-ryhmästä ja niin edelleen kaikki ryhmät saavat puheenvuoron. Eli Albert Dess, ole hyvä. Ja, vielen dank, Herr Vorsitzender. Kiitoksia puheenjohtaja, kiitoksia Paolo, ministeri, komission jäsen, hyvä esittelijä, hyvät kollegat, hyvät naiset ja herrat. Nyt tällä viikolla vuosikausia kestävien neuvotteluiden, keskusteluiden, kuulemisten ja lähes 8000 tarkistuksen jälkeen parlamentissa olemme saaneet uutta suuntausta maatalouspolitiikkaan. EPPn nimissä haluaisin kiittää kaikkia osallisia esittelijöitä, varjoesittelijöitä, valiokuntien puheenjohtajia, sinua Simon, komission jäsentä ja kaikkia avustajia, jotka ovat tehneet työtä näissä asioissa. Meillä on nyt suunnitteluvarmuutta monille viljelijöille ja heidän perheilleen perheilleen Euroopan unionissa vuosille 2014-2020. Ja tulos johtaa myöskin siihen, että maailman kestävin maatalous on vielä kestävämpää, ja tämä täytyy todeta. Tulos varmistaa myöskin sen, että voimme luoda 500 miljoonalle eurooppalaiselle korkealaatuisia elintarvikkeita. Tulos on kompromissi ja kuten tiedätte, kompromissit ovat mitä ovat. Niissä on yhdistetty erilaisia kantoja. Ja kun katsoo eurooppalaisen maatalouden erilaisuutta 27 jäsenvaltiossa, tietää myös, kuinka vaikeaa on päästä yhteiseen kantaan. Kompromissit merkitsevät myöskin sitä, että kukaan ei saa kantansa läpi sataprosenttisesti. Ja siksi on erittäin merkittävää, että Irlannin puheenjohtajakaudella – ja esittelijöiden avulla ja valiokuntien puheenjohtajien ja komission avulla olemme päässeet tulokseen, jonka kanssa mielestäni voimme elää. Olin juuri EPPn maatalousryhmän kokouksessa ja siellä nyt alustavasti arvioitiin näitä tuloksia ja suurin piirtein me olemme tyytyväisiä näihin kompromisseihin. Saksassa on sanonta, eli myrskyn jälkeen olisi voinut tulla jotain vielä pahempaa. No mielestäni tämä on nyt tulos, jonka avulla eurooppalaista maataloutta ensimmäisten arvioiden jälkeen voidaan pitää hyvänä. Ja komission jäsen Euroopan historiassa ei ole koskaan vielä ollut niin, että lainsäädäntö ehdotukseen on tehty lähes 800, 8000 tarkistusta. Ja mielestäni on myönteistä, että Euroopan parlamentti on hyvin intensiivisesti ollut mukana tässä prosessissa ja että Lissabonin sopimuksen nojalla, jonka kautta meillä on myöskin vastuuta, on nyt otettu vakavasti. Nyt kyse on siitä, että kun pannaan täytäntöön näitä sääntöjä, meidän täytyy pitää byrokratia kurissa. Tämä on tärkeää, jotta nämä maatalousuudistukset hyväksytään viljelijöiden tasolla, ja siksi pyytäisin osallist- ja siihen, että meidän täytyy kiinnittää huomiota siihen, että byrokraattisia esteitä pidetään mahdollisimman alhaisina. Eurooppalainen maatalous on tulevaisuuden ala. Maatalous on myönteinen tekijä. Ja tässä vaiheessa haluaisin jo todeta, koska täällä on paljon median edustajia, että lähes 40 prosenttia EUn budjetista on mainittu maatalouden alalle. Ja miksi se on lähes 40 prosenttia? Jos kaikki muut alat Euroopassa säänneltäisiin niin pitkäl, pitkästi Brysselin kautta, niin tilanne olisi aika monimutkainen. Mutta nyt kun on päätetty näistä toimista, meidän täytyy myöskin nuorille antaa tulevaisuuden näkymiä, ja komission jäsen juuri puhui siitä, että ensimmäisessä ja toisessa pilarissa voidaan luoda uusia tulevaisuuden näkymiä nuorille sukupolville. Ja nyt lähden siitä, että EPP tukee tätä uudistamisprosessia ja tänäistä tulosta. Me tuemme tätä poliittisesti ja me haluamme jatkaa tämän prosessin rakentavaa kehitystä parlamentissa nyt Lissabonin sopimuksen nojalla on mahdollisuus olla mukana tässä prosessissa. Ja lopuksi vielä henkilökohtainen huomio. Minä aloitin maatalouspolitiikkani täällä EU:ssa ja olen seurannut tätä maatalouspolitiikkaa jo vuosikymmenien ajan tai se on seurannut minua. Ja jos pidämme huolta siitä, että eurooppalainen maatalouspolitiikka hyväksytään viljelijöiden tasolla niin silloin maatalouspolitiikka vaikuttaa siihen, että niin kuin aikaisemminkin, me voimme edistää Euroopan yhdentymistä. Ja täytyy muistaa, että ilman yhteistä maatalouspolitiikkaa tätä Euroopan yhtenäistämistä ei olisi voitu edistää tällä tavalla. Eli meillä on tämä vastuu ja me kannamme tämän vastuun. Ja kiitoksia kaikille, jotka ovat tehneet tässä työtä. Ja toivottavasti myöskin viljelijät ovat tyytyväisiä tähän tulokseen. Grazie Albert. E- Kiitoksia. Ja sitten Luis Capula Santos, ei esittelijänä, vaan SND-ryhmän koordinaattorina. Luis, ole hyvä. Paul, eh, desde... Kiitoksia, Paul. Luxemburgin päivämme jälkeen meillä on ollut sosialistien kokous. Täysryhmäkokous, jossa on keskusteltu kompromissista ja meillä on ollut kaksi erityistä maatalousmeppien kokousta. Näitä päätelmiä tuetaan erittäin laajapohjaisesti. Lopullinen kanta tietysti ryhmältä tulee sitten vasta myöhemmin, mutta kaikissa kokouksissa nyt on ollut viimeisen kahden vuoden aikana, niin voi sanoa, että minulla on niistä hyvin myönteinen näkemys ja sosiaaliset reagoivat myönteisesti. Kiitos sitten liberaalien korjattori George Lyon. Paolo. Kiitos äh, Paolo. Kiitoksia myös kaikille muille kollegoille. Mikä ajatellaan vuotta 2010, jolloin tämä valiokunta ensimmäistä kertaa keskustelu YMPn uudistamisesta, vaikuttaa siltä, että tuosta on kulunut melkoinen ikuisuus. Ensimmäinen mietintö, jonka hyväksyimme, oli minun mietintöni. Minä olin kunnialla esittelijänä. Siellä pohdittiin niitä haasteita, joita meillä edessämme, kun maapallon väestö kasvoi ja elintarvikkeiden kysyntä kasvoi. Pohdimme, kuinka voisimme saada aikaan kestävää EUn maatalouspolitiikkaa, joka voisi tuottaa enemmän elintarvikkeita ja käyttää saman aikaan vähemmän resursseja. Tuo olisi peruskysymys, johon tuolloin paneuduimme uudistusprosessin aluksi. Uskoakseni tämän päivänä kysymys kuuluu, vastaako uudistus tuohon haasteeseen? Onko kestävyys nyt on asetettu YMPn keskiön ja toivottavasti voidaanko nyt kannustaa sellaiseen maatalouspolitiikkaan, joka on kestävämpää samalla kun tuotetaan enemmän ja tärkeää ja toimitaan tehokkaammin resurssien osalta. Uskoakseni vastaus on kyllä. Jotkut on sanonut, että, keskitytään liikaa biodiversiteettiin ja hiilienergian energian ja resursseja parempaan käyttää, mutta minä uskon kyllä, että nyt on otettu ensimmäinen askel sen varmistamiseksi, että kestävä tuotanto ja mahdollisuus ruokkia maapallo vähemmillä määrällä resursseja on nyt todellakin YMPn keskiössä. Ja varsinkin ne maksujen keskittäminen vierryttämistoimiin ja nuorin viljelijöihin ja epäsuutustalueiden tukeminen, nämä ovat oikeita viestejä, jotka meidän täytyy lähettää. Meidän täytyy todellakin maksaa siitä, että että maatalouspuolella tuotosta syntyy. Olen iloinen tästä uudistuksesta erityisesti pilari ykkösen osalta. Uskon, että viimeiset 200 tuntia, täällä puhuttiin siitä, kuinka monta trilogia täällä on käyty, Jolusin mielestä miltei 50. Toinen sanoi, että trilogia oli 42. Minun oma, oman laskupäni mukaan niitä oli yhteensä 46, mutta oli miten oli. Kaiken kaikkien viimeiset kahdeksan viikkoa ovat osoittaneet, että yhteispäätösmenettely käytännössä toimii. Sen avulla on saatu aikaan tulos, joka tuo varmuutta elintarvikealalle ja viljelijöille. Juuri tätä on peräänkuulutettu ja aina on kysytty, milloin te saatte aikaan sellaisen paketin, jonka avulla me saamme tietää, mitä tulevaisuudessa tapahtuu ja mitä tulevia tukijärjestelmiä ohjataan mihinkin tarkoituksiin. Uskoakseni, että voimme vastata heidän vast- kysymyksiinsä. Nyt tiedetään, mihin suuntaan on menossa kohti kestävämpää maatalouspolitiikkaa, joka on Euroopan tuotannon pohjana. Haluaisin kiittää kaikkia niitä, jotka osallistuivat keskusteluun. Kaikki toimet erittäin ammattimaisesti, erityisestikin komissio ja Irlanti puheenjohtajamaana. Oli hienoa tehdä yhteistyötä heidän kanssaan. tämä varjoesitteli, että kun kokoontuivat, että neuvoston puolella oli aina 20 virkamiestä istumassa heidän selän takanaan kertomassa heille, mihin mennään. Meillä oli kullakin pari avustajaa pelkästään, ja tämä on melkoinen epäkohta, joka täytyy puuttua tulevaisuudessa. Henkilökohtaisesti haluaisin varmistaa, että pystymme tekemään työtä siinä ripeässä tahdissa, jota meiltä odotettiin. Tämä ei ollut helppoa. Ainoa kritiikin aiheeni liittyy monivuotisiin rahoituskehyksiin ja neuvottelulaatikoihin. Silloin kriisi, varanto, joustavuutta pilaren välillä, katota ja myöskin sisäinen konvergenssi. Oli erittäin ikävää, että neuvosto kieltäytyi käymästä keskustelua näistä seikoista liittyvät yhteispäätösmenettelyyn. Eivät tämä liity MFFään monivuotisiin rahoituskehyksiin. Minusta tämä oli suorastaan äärimmäisen ikävää. Ja vaarana on, että tämä pidetään yrityksenä, neuvoston yrityksenä ottaa takaisin, kahmia takaisin niitä valtaoikeuksia, jotka meille annettiin yhteispäätösoikeuden myötä. Pahoittelen suuresti sitä, että neuvosto ei suostunut tähän keskusteluun meidän kanssamme. Tämä on nähdäkseni isku vasten yhteispäätösmenettelyn kasvoja ja Lissabonin sopimusta. Toivon, että tämä pystyn ratkaisemaan silloin, kun keskustellaan monivuotisista rahoituskehyksistä jonka piiriin tämä keskustelu nyt kuuluu. Kaikesta huolimatta haluaisin kiittää kaikkia siitä ankarasta työstä, jota on tehty viimeiset kaksi-kolme vuotta jo. Erityisestikin kiittäisin kaikkia henkilökunnan jäseniä, oma henkilöstöäni ja muiden toimielinten henkilöstöä siitä ammattimaisesta tavasta, jolla he hoitivat työnsä. Kiitoksia. Thanks, George. Ja adesso... Kiitoksia, George. Ja sitten Jim Nicholson. Jim, Martin. Martin. Martin vai Jim, te olette ihan samanvertaisia. Kumpi haluaa puheenvuoron? Ich äh, fange gleich mit dem Dank. Niin, haluaisin ensinnäkin kiittää kaikkia kollegoita, joiden kanssa olemme laatineet näitä kompromisseja parlamentissa, mutta myöskin olemme neuvotelleet. Haluan kiittää komission jäsentä ja neuvoston edustajaa erittäin hienoista neuvotteluista maanantaina. Siellä käytiin neuvotteluita hyvin rakentavassa hengessä. Voimme nyt Luxemburgin jälkeen sanoi, että olemme samalla tasolla neuvotteluissa ja ymmärrämme, mitä Lissabonin sopimus nyt merkitsee ja me tietysti hyödynnämme tätä parlamentissa. Ryhmässä ei ole vielä käyty kaikkea keskustelua päätökseen, mutta uskon, että varovaisen myönteisesti suhtaudumme tähän tulokseen. Erityisesti vihertämiskysymykset ovat tärkeitä. Ja julkisuudessa sitten katsotaan, toteutuuko greening vihertäminen Onko se pelkkää silmänlumetta vai onko se todellinen asia, joka muuttaa maatalouspolitiikan toimintamenettelyjä? Ja tässä sanoisin, että se, mistä nyt on puhuttu, 30 prosenttia maksuja ympäristöasioihin ensimmäisessä pilarissa, ja tähän täytyy tehdä ero. On menestys, että meillä on nyt näitä ekologisia suoja-alueita, ja jos me sovimme näistä asioista, niin siitä tulee menestys, mutta täytyy myöskin sano, selkeästi sanoa, että mitä tulee viljelyn monimuotoistamiseen, niin käytännössä se ei varmaan tule vaikuttamaan paljonkaan. Me tiedämme, että tämä ei riitä. Ja sitten panostimme myöskin sitä, että hiilidioksidikysymykset täytyy ottaa huomioon. Meidän täytyy tehdä jotain myöskin ilmaston suojelemiseksi. Ja tämä voi tietysti vaikuttaa myönteisesti ja se voi johtaa tuotantotapojen muuttamiseen. Meidän täytyy muistaa, mitä julkiset tuet kohdennetaan ja täytyy katsoa, mikä meillä on. Ja tämä on pelkkä alku. Meidän täytyy jatkaa tätä työtä. Väliarvioinnissa viimeistään täytyy myöskin vielä tehdä maatalouspolitiikasta ympäristöystävällisempää edelleen. Mielestämme emme nyt päässeet ihan vakuuttavaan tulokseen varojen uudelleenjaon osalta, mitä tulee sisäiseen ja ulkoiseen lähentymiseen. Tämänhetkinen ehdotus ei riitä. Ei voi olla niitä, että edellisen, seuraavan kauden jälkeen historialliset maksut ovat edenneen pohjana yritystuille. Tämän pitäisi jo jäädä historiaan, mutta se ei onnistunut neuvostossa. Eli meidän täytyy miettiä, voidaanko tässä edetä vähän nopeammin. Sitten ulkoisen lähestymisen osalta jäsenvaltioiden täytyy nähdä, että edistymistä on tapahtunut. Ja viime kädessä meidän täytyy saada aikaan nämä maksujen eriyttämiset. on se, että mitä tulee näihin tuotantosidonnaisiin tukiin, olemme päässeet tähän kahden prosentin tavoitteeseen. Tämä liittyy Euroopan Euroopan unionin proteiinistrategiaan. Tämä on tärkeä askel eteenpäin. Ja ehkä nyt olemme vähemmän riippuvaisia soijan tuonnista. Ikävä kyllä elämme päässeet siihen, että olisi sitovaa kaikkien jäsenvaltioiden osalta, että pk pitää tukea. Tämä päätös jätettiin jäsenvaltioille, eli jaetaanko tukia ylhäältä alaspäin ja annetaanko pk-yrityksille suhteellisesti enemmän tukia. Mutta tämä on sitten jäsenvaltioiden päätösvallassa. No, monet jäsenvaltiot käyttävät tätä mahdollisuutta hyväkseen, eikä voi tietenkään olla niin, että me Euroopan parlamentissa, joka äänestimme tämän leikkauksen erittämisen puolensa, mutta sitten sanotaan, että tähän ei ollut kuitenkaan mandaattia. Nämä kattolukemat ovat meille vihreille erittäin tärkeä kysymys. Ja jos tästä tulee vain vapaaehtoista, niin sillä ei ole mitään merkitystä viime kädessä. Mutta meidän täytyy todellakin jakaa paremmin nämä maataloustuet. Paljon on saatu aikaa toisessa pilarissa, ja varmaan kaikki ryhmät ovat samaa mieltä siitä, että toisen pilarin osalta me tuemme näitä tuloksia. 30 prosenttia maksuista menee myöskin nyt näihin maataloustoimiin, ja se on selkeä merkki siitä, että toisessakin pilarissa me kiinnitämme huomiota maatalouden ympäristönäkökulmiin. Tyytymättömiä olemme kuitenkin siihen, miten varat on jaettu pitkällä aikavälillä ensimmäisen ja toisen pilarin välille. Toisessa pilarissa on suuria maksuja ainakin omassa maassani. Ja nyt kun ajatellaan tätä neuvottelutulosta, niin sitä ei voida asettaa kyseenalaiseksi ja parlamentin on vaikea ymmärtää tätä, eli miten viime kädessä kolme viikkoa sitten saimme kuulla näistä varojen jaosta. No sitten markkinakysymykset, no me suhtaudumme niihin hyvin kriittisesti. Olisimme halunneet paljon parempia tuloksia. No viinin osalta, no sen voimme nyt hyväksyä viime kädessä, mutta maito kysymyksissä olemme tyytymättömiä maitokysymyksissä ei onnistuttu antamaan merkkiä sääntelylle, joka seuraisi maitokiintiöjärjestelmää. Me olemme käy... emme, enää, pysty käyttämään poliittisia välineitä kriisitilanteissa. Ja syyskuussa on sitten konferenssi, jossa ai- vielä puututaan. Ja se on hyvin kiireellisen tärkeää. Ikävä, että Jon tuon ehdotus nyt mennyt läpi, mutta tämä keskustelu ei vielä ole päättynyt. Sitten vielä Lävian mietinnöstä yksi asia. Vihreät pitävät hyvänä sitä, että vihertämismaksut ja perusmaksut on yhdistelty. Vihertäminen ei ole vapaaehtoista ja se on hyvä, koska muuten toimintamme olisi epäuskottavaa. Ja tämän myöskin voimme hyväksyä. Emme nyt koko mietintöä, mutta tämän kohdan kyllä. Ja muut ryhmät sanoivat, ja minäkin sanoin vielä, että meillä on tiettyjä varaumia liittyen rahoituskehykseen. Jos ne eivät mene läpi, niin sitten kaikki kompromissit eivät ole turvattuja. Ja niin kauan kuin tilanne ei ole selkeä, niin meidän täytyy muistaa, että jos sopua ei löydy, niin monet asiat jäävät vähän kysymysmerkeiksi ja niistä pitää jatkaa keskustelua. Eli tässä on nyt lyhyt arvio meidän puoleltamme ja meillä on vielä monta mahdollisuutta keskustella tästä ennen parlamentin äänestystä. Kiitoksia. Martin, e ora la parola sa... Kiitoksia sitten Jim Nicholson. Chairman, I think, uh... Kiitoksia puheenjohtaja kuten tässä viitattiin, niin kyseessä on ollut yksi kaikkein pide, pisimmistä neuvotteluprosesseista. Se on saanut alkunsa jo vuonna 2009 alusta. Ja ei varmaankaan ole viljelijä Euroopassa, joka nyt ei huokaisi helpotuksesta. Ja kysyisin, mistä tässä oikein oli kysymys. Ryhmäni nimissä haluan todeta, että emme ole kyenneet voineet vielä konsultoida tästä asiasta laajapohjaisesti, joten esitämme vielä varaumamme siinä suhteessa. Mutta horisontaalisiin kysymyksiin niitä voimme todennäköisesti tukea. Suorat tuet, siellä pitää vielä tehdä paljon päätöksiä ennen kuin saamme selkeän näkemyksen niistä ja todennäköisesti voidaan todeta, että tätä yhteistä markkinaratkaisua tuemme ihan loppuun asti. Todennäköisesti tämä prosessi on saanut aikaiseksi niiden pitkien tuntien aikana, joita on vietetty yhdessä, niin olemme ryhtyneet kunnioittamaan toistamme näkemyksiä, vaikka olemmekin eri mieltä. Ja näiden näkemysten kunnioittaminen on mielestäni ollut ainakin minulle todellinen oppimisprosessi. Haluan hyödyntää tässä tilaisuutta ja erityisesti kiittää neuvostoa, sinua Simon ja Dutchania avusta. Lisäksi haluan kiittää kaikkia neuvoston neuvottelijoita näiden pitkien neuvottelujen aikana. Ja täytyy kyllä todeta, että en voi kiittää heitä liikaa. Ja kun tämä nyt tulee minun suustani, niin sehän on pieni bonus teillekin. Eli lisäksi haluan kiittää myös omaa henkilökuntaani. Täytyy muistaa se, että pienemmissä ryhmissä täällä parlamentissa joudumme venymään aivan äärirajoillemme, kun pyrimme kattamaan kaiken, varsinkin Luxemburgissa. Se oli hankalaa joskus. Kaikki kuitenkin hoitui Työaikadirektiiveihin ei vedottu ja kaikki tekivät tarvittavan, jotta päästiin lopputulokseen. Haluan siis kiittää kaikkia. Olen kysynyt itseltäni, että parantaako tämä nyt sitten eurooppaista viljelijöiden elämää? Ja vastaus, johon pääsen, on ei. Olen kysynyt itseltäni sitä, että vähentääkö tämä sitten byrokratiaa? No ei. Onko viljelijän helpompi tarjota ja turvata. Elintarviketarjonta ei. Onko se parempi sopimus kuin tämä hetkinen No ei. Ja viljelijöiltä pyydetään paljon enemmän ja korvauksia maksetaan paljon vähemmän. Monet viljelijät varmaan silloinkin miettivät sitä, että mitä ihmettä tässä nyt on puuhattu viimeisen neljän vuoden ajan. Mutta tässä nyt ollaan ja haluaisin sanoa jokaiselle viljelijälle Euroopassa, te tarvitsette enemmän tukea markkinoilta kuin mitä tähän mennessä olette saaneet silkääkää? Onko riippuvaisia pelkästään YMPstä tulevaisuudessa, jotta saisitte sieltä tukenne? Markkinat ovat se, jonka puoleen tulee kääntyä. Haluan tässä käyttää tilaisuuden, koska tulen Pohjois-Irlannista, kuten tässä kuulettekin varmaan, niin minä jatkuvasti taistelen komission virkamiesten kanssa tästä erityisongelmasta, joka meillä on. Minä puhuin komissiojäsenen kanssa, kun tulimme tänne kokoukseen tänä iltapäivänä. Hän sanoi, että hän ja ne henkilökuntansa työskentelee kanssani, jotta voimme ratkaista meidän erityisongelmamme tällä alalla, eli löydämme sellaisen päätösosuman, jonka voimme hyväksyä. Ja olen kovin kiitollinen siitä. Jään odottelemaan yhteistyötä kanssanne, jotta voimme löytää tähän siis ratkaisun. Ja sitten muutama kommentti henkilökohtaisella tasolla. Tämä ei mitenkään liity siihen, että olen ryhmän koordinaattori. Mutta ensi kuussa 24 vuotta sitten mm, olen kaikkein kauemmin ollut tässä valiokunnassa, paljon ennen ketään henkilökunnassa tai Gerhardia tai ketään muita. Olen käynyt McShine uudistuksen läpi, Fischlerin ja Fischler-Böllyn olen nähnyt kaiken ja kun tulimme tänne, meillä oli naudanlihaa ja voivuoria ja kaikenlaisia ongelmia. Olemmeko tilan, paremmassa tilanteessa nyt? Kyllä, olemme päässeet pitkän matkan. Ei saa koskaan unohtaa sitä, miten pitkä matka on kuljettu YMPn puitteissa siitä, missä oltiin, sinne, missä nyt ollaan. Joskus tämä saattaa unohtua. Olen aiemmin tämän kaltaisessa tilaisuuksessa katsonut, kun me parlamentaarikot äh, seisoimme vain tuolla syrjässä eikä meillä ollut mitään sanottavaa, joten minusta tämä on aivan upea askel eteenpäin. Nyt on ensimmäinen kerta uskoakseni, kun me tässä parlamentissa tämän valiokunnan jäseninä olemme saaneet tilanteen, tilaisuuden sanoa jotain. Meillä on ollut mahdollisuus vaikuttaa siihen, mitkä nämä luvut ovat seuraavan 7-10 vuoden ajan. Ja vaikka varmaan useimmat meistä eivät ole täysin tyytyväisiä tähän, jotkut olisivat halunneet enemmän ja jotkut olisivat sanoneet paljon enemmän, niin siitä huolimatta olen sitä mieltä, että kyllä minulla ainakin on paljon parempi tunne kuin niin aikeisempina kertoina, kun YMP-uudistusta kyhättiin. Nyt olen saanut sanoa sanoa sanottavani. En ole ehkä saanut kaikkea mitä halusin, mutta minulla on mahdollisuus vaikuttaa tähän. Minulla on mahdollisuus välittää viesti. Se on ollut hieno tilaisuus meille valiokuntana oppia me mennä eteenpäin ja opimme näistä virheistä myös tulevaisuudessa. Ja se, joka tällä paikalla on seuraava uudistuksen aikana. Muista, että tässä oli kyseessä tämän valiokunnan Euroopan parlamentin ratkaiseva hetki. Adesso io non vedo... Kiitoksia. EFD-ryhmän koordinaattori ei nyt ole, mutta Giancarlo, jos sinä haluat tehdä sitten poliittisen arvion ryhmäsi puolesta, niin ole hyvä. Kiitoksia. Ensinnäkin kiittäisin kollegoitani tästä tehdystä työstä. Nämä ovat olleet pitkiä neuvottelukuukausia ja olemme laatineet kompromisseja. Ja koko ryhmän nimissä haluaisin kiittää kaikkia, jotka ovat olleet mukana tässä työssä. Tässä loppuvaiheessa olen katsonut, onko kyse vain muodollisuuksista vai voidaanko todellakin muuttaa maanviljelyä Euroopassa. Ja meillä on nyt hiukan katkera maku suussa, mutta tämä vihertäminen oli aluksi vaikea kysymys ja nyt se on hyvin monimutkainen viljelijöille. Vihertäminen, joka on tietysti suositeltavaa, mutta sitä pitäisi voida toteuttaa vähän helpommin, lähes spontaanisti. Sitten toinen kysymys liittyy tuotantoon, johon voi saada näitä tukia. Ja mandaatissa kuitenkin todettiin ihan päinvastaista. Ja maaliskuussa äänestettiin sen puolesta, että tämä luettelo poistetaan. Jäsenvaltiossa on tehty paljon virheitä viime vuosina, mutta jokaisella valtiolla on oma erityispiirteensä ja niitä ei pystytä muuttamaan hetkessä. Eli tuotannon valinta pitää jättää jäsenvaltioille. Totushan on, että valinta ja myöskin vihertäminen maksetaan vain osittain. Me emme voi sanoa, ettei olisi päästy sopimukseen jonkun artiklan takia, mutta meidän täytyy vielä tehdä työtä, jotta saamme vielä paremman yömpeen aikaan. Meidän täytyy muistaa viljelijöiden monimuotoisuus ja erilaisuus. Tässä loppuvaiheessa, ja kuulin sen, mitä Nikolson sanoi, niin meidän täytyy katsoa, mitä parannuksia tapahtuu sitten tulevissa neuvotteluissa. Eh, Giancarlo, e adesso... Kiitoksia. Ja sitten kommunistien puolesta Rubiks, ja näin kaikki ryhmät on sitten katettu. Kiitoksia, puheenjohtaja. Aion puhua aivan lyhyesti vain. Voin todeta, että enimmäkseen olen samaa mieltä siitä, mitä kollegat sanoivat, että me olemme keskustelleet hyvin pitkään ja hartaasti. Voimme tehdä parhaamme ja sitten kaikkeen ei kuitenkaan pysty. Meidän täytyy aina tehdä kompromisseja. Olemme tyytyväisiä joihinkin kompromisseista, emme kuitenkaan kaikkiin kompromisseihin. Vaikuttaa siltä, että nyt juhlimme jonkinlaista voittoa. Kaikki pitävät yleviä puheita, mutta mitä käytännössä on saatu aikaan, tullaan lopullisesti arvioimaan sitten, kun viljelijät kokevat, mitä muutoksia on tapahtunut. Nyt on saatu aikaan kompromisseja. Ei tämä tarkoita vielä sitä, että kaikki tulevat näkemään asian samalla tavalla. Oman ryhmäni nimissä voin todeta, että me tuemme sitä suuntaa, johon maatauspolitiikkaa YMPtä ollaan viemässä esimerkiksi suorien tukien osalta. Oikeudenmukaiseen tilanteeseen ei kuitenkaan ole vielä päästy. Mitä tulee nuoriin viljelijöihin ja kaikkien viljelijöiden tukeen, vielä on avoinna monia kysymyksiä, joiden suhteen en nyt haluaisi toistaa näkemyksiäni. Minä arvostan suuresti kyllä sitä ammattimaista asennetta, jota kaikki neuvotteluiden yhteydessä osoittivat kaikki esittelijät ja herra Cholos, De Castro ja muut. Ja itsekin olin mukana joissakin neuvotteluissa. Havaitsin että neuvottelut ovat erittäin vaikeita ja rankkoja. Kaikki ymmärsimme, mihin täytyy pyrkiä, mutta jossakin kohdin olisi voitu ponnistella enemmänkin. Toivotan nyt kaikille meille ja myöskin kaikille viljelijöille, jotka omavat saman vision kuin me. Meidän kaikkien puolesta toivon, että maatalouspolitiikkaa voidaan pistää täytäntöön, mikäli täytäntöönpanossa ei onnistuta huolimatta siitä, miten pitkään neuvotellaan ja kuinka monta triologia käydään, 40 vai 50, ja mikä aina tehdään kompromisseja, niin käytännössä vasta nähdään sitten, onko uudistus onnistunut. Ensin täytyy katsoa, miten se pistetään täytäntöön. Siitä kaikki loppujen lopuksi on kiinni. No niin, koordinaattorit ovat nyt käyttäneet puheenvuorot. Ja nyt voin sitten ilolla todeta, että valtaosa ryhmistä on ilmaissut poliittista tukea tälle sopimukselle. Seuraavaksi sitten muut puhujat, ensin varjoesittelijät ja kaikki kollegat, jotka ovat pyytäneet puheenvuoroa. Nyt tietysti pyytäisin, että noudatatte puheaikaa, koska meillä on noin 50 minuuttia vielä aikaa ja tällä tavalla voimme täällä samassa kokoussalissa puhua vielä myöskin toimittajille. McGuinness sai ensimmäisen puheenvuoron. Ja sitten Kartia Peret. Could you clarify my speech? Kiitoksia. Niin paljon kuin minulla on puheaikaa. Anteeksi. We can make an agreement, you know. We... Voimme tehdä sopimuksen, neuvotellaan tästä. Um, uh, first of all, thank you. No niin, kiitoksia ensinnäkin ja kiitos kollegat. Yhä useammat satuvat ajatella, että kaikki on ollut aivan niin ihana ja ruusuista neuvotteluiden aikaan. Mutta ei se niin ollut, vaan meillä oli tosi tiukkaa komission, neuvoston ja parlamentin välillä. Mutta onnistuimme. Komission jäsen nyt täällä hymyilee, mutta kyllä meillä oli aikoilla hymyilyttänyt yhtään. Se, mitä on nyt saavutettu, on ollut sen toiminnan seurasta, jota poliitikot ja taustaryhmämme ovat tehneet. Ja haluaisin erityisesti kiittää omaa joukkuettani ja puheenjohtajavaltion avustajia. He ovat ne, jotka ovat tältä piilossa, mutta heitä täytyy kiittää nimenomaan tänä päivänä. Lisäksi haluan sanoa tässä hieman eripuraisuuden äänellä, että ainoita käytetty kunnolla oli Twitter. Twitterin avulla voidaan twiitata kaikille heti. Ja olen nähnyt BirdLife Europein ja Euroopan ympäristö Environment Bureau näkemyksiä, ja siellä sanotaan, että ympäristö on vaarantunut maataloussopimuksen vuoksi. Se on ihan kerta kaikkiaan väärin, eikä se ole totta. Me olemme aivan tietoisia siitä, että tämä uudistus nimenomaan auttaisi ympäristöä. 30 prosenttia tuista liitetään ympäristötavoitteisiin. Ja minusta meidän tulisi pohtia sitä, katsoa sitä, Siksi komission on tärkeää, että me erittäin selkeästi myös tarkastelemme sitten, millä tavalla uudistus edistyy. Tässä on kyseessä kuitenkin suuri politiikan muutos. Te teitte myöskin tämän aivan selväksi. Me tarvitsemme lisäkeskusteluja aiheessa ja meidän täytyy saada aikaiseksi lopputulos sekä viljelijöille että ympäristölle. Se on erityisen tärkeää. Haluaisin todeta nuorista viljelijöistä sen, että olen erittäin ilahtunut tästä lopputuloksesta. Parlamentti kovasti työsti tätä kysymystä ja olen ilahtunut neuvoston ja komission tuesta tässä suhteessa. Nuoria viljelijöitä on erityisesti rohkaistu toimimaan tässä suunnassa. Yleissopimus sitten suorista tuista. Mehän pyydämme viljelijöitä tekemään enemmän ja he saavat vähemmän korvausta. Täytyy siis katsoa sitä, mistä viljelijöiden tulot tulevat sekä suorien tukien ja markkinoiden puolelta. Tähän palataan myös sitten syksyllä. Millä tavalla markkinat voivat olla auttamassa maatalouden tilannetta? Yleisponnistus, joka koskee yhteispäätösmenettelyä, joka oli siis aivan uusi asia meille – Siinä meillä oli vaikeuksia alkuun, koska sen oppiminen oli vaikeaa. Mutta olemme kaikki oppineet jotain ja uskon, että voimme siirtyä seuraavaan vaiheeseen, jos sellainen tulee. Olen saanut puhua irlantaisten viljelijöiden ja muiden eurooppalaisten kanssa tänään. Ja minulla on sanottu, että meidän sopimuksemme on hyvä. Muutoksia tehdään ja muutoksia aiheutuu monille viljelijöille – meidän täytyy antaa heille aikaa tehdä näitä muutoksia. Varmasti jäsenvaltioiden täytyy myöskin kantaa tuo rooli. Meillä on kuitenkin yhteinen koskematon äh, maatalouspolitiikka. Meillä on hyvä budjetti, meillä on kestävyyttä ja se toimii viljelijöille, kansalaisille ja ympäristölle. Ja siitä syystä meidän täytyisi kyllä kaikkien kiittää myös itseämme joka. Grazie Mariad. Kiitoksia sitten García Pérez ja sen jälkeen Reimers. Gracias, presidente. Kiitoksia, puheenjohtaja. Ehkä aluksi toimin samoin kuin kaikki muutkin kollegat, ja, eli kiittäisin koko teknistä tiimiä sekä parlamentista että omia avustajiamme. Haluaisin kiittää esittelijää töistä Downtown. Hänen kanssaan olen tehnyt työtä yhteisten markkinajärjestelyjen mietinnön osalta. Ja haluaisin erityisesti kiittää Luis Capula Santosia näiden kahden asetuksen osalta. Hän on tehnyt erittäin monimutkaista työtä, kun hän on etsinyt, etsinyt sopimuksia ja yrittänyt yhdistää hyvin erilaisia kantoja. Mutta hän on halunnut kuitenkin päästä todellisiin muutoksiin kun ajatellaan komission alkuperäistä ehdotusta, sitä piti todellakin parantaa. Me kaikki nyt osoitamme tyytyväisyyttämme täällä. Tietysti lopputulos tästä työstä ja näistä kolminkantaneuvotteluista ja poliittisista sopimuksista on myönteinen, mutta tällä tavalla voimme vähentää kielteisiä vaikutuksia, joita uudistuksesta koituu tietyille aloille – jotka alun perin olisivat kärsineet enemmän. Eli tässä mielessä voimme olla tyytyväisiä, mutta täytyy kuitenkin muistaa, että vieläkin on olemassa tärkeitä kysymyksiä, jotka täytyy ratkaista. Ja vielä on tiettyjä aloja maataloudessa ja siipikarjanhoidossa, karjanhoidossa, joilla on vaikeuksia toteuttaa näitä uudistuksia, joten meidän täytyy jatkaa työtä jotta nämä vaikutukset ovat mahdollisimman vähän kielteisiä ja jotta viime kädessä pääsemme siihen, että voimme jatkaa maanviljelyä ja karjanhoitoa Euroopassa. Kyseessä on maaseudun tulevaisuus Euroopassa ja siellähän on todella suuria ongelmia, joten olemme tyytyväisiä tulokseen. Edelleen on kysymyksiä, joita täytyy hoitaa sitten jäsenvaltioiden välisissä neuvotteluissa – ja näin ollen meidän täytyy edelleen miettiä kysymyksiä, jotka ovat avoimia. Sitten vielä yksi kysymys, joka liittyy budjettiin. Kuten täällä on tullut jo monta kertaa esille, tästä ei voida äänestää ennen kuin meillä on rahoituskehyksestä sopimus, joten esittäisin vaatimuksen neuvostolle, eli meidän täytyy nyt edetä tärkeissä kysymyksissä – jotta parlamentti voi käsitellä näitä rahoituskehyskysymyksiä, koska tällä hetkellä emme, se ei ole meille kaikille vielä ihan hyväksyttävissä. Kiitos. adesso Britta Reimer. Kiitos sitten Reimers, sen jälkeen Kostinger. Kiitos. Minäkin haluaisin ensinnäkin kiittää kaikkia työntekijöitä valtavasta urotyöstä, kun he ovat onnistuneet tekemään – työaikalainsäädäntö jouduttiin pistämään sivun työn yhteydessä. Tämä minun täytyy myöntää. Kiitän myöskin Dantania siitä, että hän kuunteli ja otti huomioon sen, mitä hänelle sanottiin. Aina ei oltu samaa mieltä, mutta tämä on osa tätä poliittista keskustelua, erimielisyyskin. Kiittäisin myöskin tulkkeja, koska uskon, että maatalousasioiden yhteydessä on niin paljon teknisiä käsitteitä, että joskus niiden kanssa meinasi tulla aivan hulluksi suorastaan. Nyt hieman kuitenkin hieman vähemmän hienoja uutisia. Kaikkeen hyvän liittyy ainakin huonoakin. Meillä on hyvinkin ristiriitaisia näkemyksiä ja monia ristiriitaisia asioita otettiin mukaan. Siitä huolimatta minusta tuntuu siltä, kaikesta huolimatta siitä, miten paljon aikaa käytettiin, tuntuu siltä, että asia runottiin nopeasti lävitse. Ja jollekin jäi, kaikille jäi takaraivan jokin pieni epäilys siitä, että lopputulos ei ole ehkä se, mikä, siitä olisi, mikä sen olisi pitänyt olla. yhteispäätös. Menetteessä kun ollaan mukana tulevaisuudessa, pitäisi hoitaa ehkä asiat hieman eri tavalla. Meidän kapasiteettimme siitä jo puhuttiinkin. Meidän työntekijämme tekevät aivan valtavasti työtä. Me pohtia, kuinka jossakin jollakin tavoin voitaisiin systemaattisemmin hoitaa asiat niin, että nopeammin päästäisiin trilogeihin ja saataisiin enemmän resursseja sinne käyttöön. Markkinajärjestöistä me täytyy sanoa, että mikäli että vielä tulisivat mukaan keskusteluun. Mehän emme ole tällä viikolla Brysselissä, vaan meillä on ulkoinen parlamentaarisen ryhmän kokouksemme. Meidän täytyy loppujen lopuksi keskustella asiasta vielä Strasbourgissa. Ja sitten mekin voimme kertoa, mihin suuntaan olemme kallistumassa tässä asiassa. Tässä yhteydessä voi vain todeta, että vaikuttaa siltä, että jotkut ovat vielä talviunessa, vaikka nyt ovat alkamassa. Me olemme melkoisen väsyneitä, uupuneita. Nyt on osoittautunut se, että olemme antaneet kaikkemme. Takki on nyt aivan tyhtiänä ja järkevä ratkaisu on saatu aikaan. Euroopassa tämä on hyvä esimerkki hyvästä kompromissista, mutta käytännössä vasta täytäntöönpano jäsenvaltiossa ratkaisee sen, miten hyvin on onnistuttu. Ja meidän täytyy hieman vielä hioa tätä asiaa loppuun. Ja kun on kyse liittovaltiosta, kuten Saksasta, kyse pelkästään kansallisen tason täytäntöönpanosta, vaan jokaisella osavaltiolla on myöskin oma osuutensa. Jokainen osavaltio jättää oman leimansa ja saattaa olla, että näkemykset silläkin ovat hieman eriäviä ja saattaa olla, että loppujen lopuksi byrokratiasta ei olekaan päästy vähemmän byrokraattisen tilanteeseen, vaan saattaa, että osavaltioiden tasolla byrokratia vain lisääntyy, ja siinä tapauksessa me emme ole kyllä tyytyväisiä. Kiitoksia Kostinger ja sen jälkeen Kiitoksia puheenjohtaja. Minäkin aluksi kiittäisin omia avustajiani ja ryhmän avustajia, jotka ovat tehneet erinomaista työtä. Tässä yhteispäätösmenettelyssä me olemme olleet todellakin kapasiteettien ylärajoilla. Sitten maaseudun kehityksestä sanoisin muutaman asian, jotka olivat suuri menestys. Me olemme todellakin edistäneet näitä asioita kun ajatellaan maatalousohjelmia, luomuohjelmia, eli niitä ei pidä yli liikaa leikata, koska pahinta, mitä tässä uudistuksessa olisi voitu tehdä, olisi se, jos olisimme menestyneitä hyviä ohjelmia heitetty hukkaan, eikä olisi annettu enää mahdollisuuksia jatkaa näitä hyviä hankkeita. Tämä oli tärkeä askel, josta voimme viime kädessä olla ylpeitä. No, kuinka helposti sitten nämä ovat käytännössä toteuttaa? No, tulevaisuus näyttää sen, mutta me emme onnistuneet kuitenkaan siinä, että maatalouspolitiikka yksinkertaistuisi. Olen puhunut nyt tänään toimittajille tästä ekvivalenssi vastaavuusongelmista, ja meillä on nyt paljon asioita vielä, joita täytyy hioa, mutta täytyy nyt todellakin todeta, että olemme tehneet paljon viljelijöiden eteen, eikä mitään suuria leikkauksia ole tulossa. Ja sitten luomuviljelyn osalta kuluttajat haluavat tätä, ovat vaatineet meiltä tätä, ja maaseudun kehityksen on liitetty tämä artikla. Ja tässä on onnistuttu hyvin, mutta tietysti tiedämme myöskin, että viime kädessä kaikki riippuu rahoituskehyksestä, ja olisi erittäin tärkeää, että myöskin hallitusten ja valtioiden päämiehet, jotka ovat vastuullisia rahoituskysymyksissä ja kantavat vastuunsa ja tietävät, mistä on kyse, ja takaavat rahoituksen näihin kysymyksiin. No sitten metsäkysymyksissä olen iloinen siitä, että komission ehdotusta on pystytty parantamaan, eli ei luoda lisäbyrokratiaa. Tässäkin on onnistuttu saman aikaan yksinkertaistamista se on tärkeää myöskin maaseudun kehittymisen osalta, eli nuoret viljelijät ja viljelyn ryhtyminen ja investointikysymykset. Kaikki nämä ovat nyt menneet läpi. Olemme saaneet aikaan sitä, mitä viljelijät todellakin tarvitsevat tulevaisuudessa. Ja sitten tulojen vakauttamisvälineistä sanoisin, että toivon, että ne todellakin toimivat tulevaisuudessa. Me olemme nyt antaneet uusia, kehittäneet uusia toimia näiden edistysaskelien kehittämiseksi, ja nyt meidän täytyy sitten katsoa, miten täytäntöönpano onnistuu eri jäsenvaltioissa, ja komission täytyy varmistaa, että nämä välineet toimivat tulevaisuudessa. No, sitten henkilökohtaisesti, kun puhutaan näistä haitta-alueista, me saimme aikaan suhteellisen hyvän kompromissin, mutta muistuttaisin vielä, että nämä alueet ovat hyvin arkaluontoisia. Jos me emme keskity haitta-alueisiin ja korosta niitä, niin sitten ne ei ole uskottavia, koska tämä on eurooppalainen vastuualue ja meidän täytyy se pitää mielessä. Ja siksi meidän täytyy toteuttaa uudistuksia tällä alalla ja muistaa nämä vaikeat tuotantoolot näillä alueilla. Sitten vuoristoalueista vielä toteaisin, että on äärimmäisen tärkeää, että vuoristoalueilla ei ole mitään ylärajoja. Me haluamme, että jäsenvaltioissa on maataloutta ja tämä on osa yhteistä maatalouspolitiikkaa myöskin ja meidän täytyy varmistaa, että jokainen jäsenvaltio voi pitää kiinni omista piirteistään ja myöskin maaseudun kehityksessä pitää kiinni kiinnittää huomiota siihen, että näitä eroja kunnioitetaan. No mitä tulee maaseudun kehittämiseen, niin moni asia meni läpi, mutta me nyt meillä on vielä haaste, joka liittyy monivuotiseen rahoituskehitykseen, erityisesti tulee yhteisrahoitukseen, joka on sitten hyvin ratkaiseva. Ja kiitoksia neuvottelutiimille, kiitos Luisille uskomattomasta, erinomaisesta kärsivällisyydestä, jota sinulla oli meille. Olemme käsitelleet monia vaikeita kysymyksiä ja uskon, että meillä oli erittäin hyvää yhteistyötä ja sydämellisesti kiitän sinua siitä. Kiitoksia. Nitschak ja sitten Kalniette. Ja też e, chcę przyłączyć się do tych wszystkich podziękowań dla zarówno naszych Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitoksia kaikille keskustelukumppaneille parlamentin puolella ja tietystikin kiitoksia kaikille, jotka olivat myötä vaikuttamassa asioiden edistymisen valiokunnassa, asiantuntijoille ja avustajille. Eri, erinomaista yhteistyötä kaiken kaikkiaan. Kiitos siitä. Haluaisin painottaa maatalouspolitiikan uudistuksista totesin, että se on erittäin avoin uudistus, joka tulee muuttamaan monia asioita viljelijöiden kannalta. Painopistealueita ovat ympäristön suojelu, viherryttäminen, yhteistyö kaiken kaikkiaan on suunnit eri, erilaisella tavalla. Lopputulos ei saa olla haitaksi viljelijöille, tätä on painotettu, mutta siitä uudesta maatalouspolitiikasta täytyy olla hyötyä myöskin ympäristölle samanaikaisesti. On kaksi sekä täytyy varmistaa. Meidän täytyy myöskin todeta tai varmistaa se, että uudistus todellakin yksinkertaistaa maatalouspolitiikkaa. Nythän on kyse horisontaalisestakin tavoitteista uudessa maatalouspolitiikassa. Hyvin paljon yksinkertaistamista on määrä saada aikaan maanviljelijöiden elämässä, esimerkiksi kustannusten ja hallintokysymysten osalta. Nyt on toivottavasti löydetty sellainen ratkaisu, joka johtaa siihen, että mitä suoriin tulotukiin tulee, Toivottavasti tälläkin vuonna tehdään vähän virheitä ja että ratkaisu on kaiken kaikkiaan hyvä velirön kannalta. Lisäksi on todettu, että tarkastukset eivät ole vähemmän tiukkoja, vaan pikemminkin ovat avoimempia ja ystävällismielisempiä viljelijöiden kannalta. Lisäksi viljelijöiden kanssa tehdään enemmän yhteistyötä myöskin valvontapuolella. Lopuksi vielä haluaisin viitata eräseen seikkaan, joka ei niin hyvin valitettavasti onnistunut neuvotteluiden yhteydessä. Ja jota ei, josta ei voida syyttää meitä valiokuntaa, vaan neuvostoa ja jäsenvaltiota pikemminkin. Kaikki viljelijät eivät saa samoja suoria tulotukia. Kyse ei pelkästään uusista jäsenvaltioista, vaan myöskin vanhoissakin jäsenvaltioissa tilanne on epätasa-arvoinen ja toivottavasti tästä päästään yli. Olen erittäin surullinen siitä, että uusien rahoituskehysten yhteydessä, kun on kyse toisesta pilarista, esimerkiksi Puolassa, tämä 26 prosentin luku on erittäin merkittävä. Ja toisaalta nuorten viljelijöiden tuki ja myöskin naispuolisten viljelijöiden tukeminen on erittäin tärkeää. Heille julkinen tuki Tähän liittyy suuria ongelmia, koska neljäs osa määrärahoista on kyseessä ja mikäli saadaan vähemmän rahaa kuin aiemmin maaseudun kehittämistä varten, niin tilanne on toivottavasti todennäköisesti yhtä ikävä kaikissa jäsenvaltioissa, mikäli resursseja on riittävästi. Komission tehtävänä on nyt tehdä yhteistyötä jäsenvaltioiden kanssa, jotta todenteolla saadaan nämä uudistukset pistettyä täytäntöön. Meidän täytyy varmistaa myöskin, että tavoitteet, kuten täällä usean otteeseen on todettu, voidaan myöskin saavuttaa. Kyse pelkästään Euroopan maatalouspolitiikan tulevaisuudesta, myöskin sitä, että kun ympäristöä kunnioitetaan entistä enemmän ja myöskin luodaan työpaikkoja, pidetään yllä työpaikkoja maaseudulla. Lisäksi voidaan parantaa maataloustuotannon laatua, tuotteiden laatua. Meidän täytyy pistää täytäntöön eri välineitä ja tässä komissiolla ja jäsenvaltiolla on aivan yhtä tärkeä rooli kummallakin. Kiitos. Adesso abbiamo Sandra Cagliete. Sandra Cagliete ja sitten Egnut. Eichhaut. Kiitoksia, hyvä puheenjohtaja. Hyvä ministeri, hyvä komission jäsen. Näin alkuun haluaisin kiittää kaikkia esittelijöitä ja varjoesittelijöitä, kuten myöskin henkilökuntaa siitä työstä, joka on tehty koko tässä prosessissa – ja olen kovin ilahtunut siitä, että minulla on mahdollisuus osallistua tähän prosessiin ja vaikuttaa suorien tukien tilanteeseen. Se on erittäin tärkeä asia meidän viljelijöillemme maissamme, varsinkin Baltian maissa. Haluaisin kysyä kysymyksen ministeriltä ja komission jäseneltä, mitä tapahtuu seuraavaksi, kun nämä kolme asiaa jotka jätetään vielä monivuotisen rahoituskehyksen yhteydessä päätettäviksi. Kuka nuo päätökset tekee siinä ympäristössä, sillä Lissabonin sopimuksen logiikan mukaisesti näyttää siltä, että parlamentti poissuljetaan tuosta päätöksenteosta ja se ei uskoakseni ole oikein. Se nimittäin luo sellaisen ennakkotapauksen, jota en haluaisi näkemäni. Ja se on myöskin meidän mandaattimme vastainen. Kiitoksia pyydän, että noudatatte puheaikaanne, kuten Sandra. Seuraavaksi Eichhout ja sitten Bove. Thank you, Mr. Chairman. Uh, let me... Kiitos puheenjohtaja. Haluaisin aloittaa horisontaalisesta asetuksesta, koska toimin vihreiden nimissä tämän esittelijänä. Haluaisin kiittää Lavia erilaisesta yhteistyötä, yhteistyöstä. Kuten tiedätte, me vihreät vastustimme täysistunnossa asetusta. Mutta me täytyy sanoa, että kun otetaan huomioon muutokset, joita nyt on, on saatu aikaan ja parannukset, joita on tehty, etenkin kun tarkastellaan neuvontapalveluita ja sanktioita, jotka liittyvät tähän 30 prosentin vierittämiseen, ovat erittäin tärkeitä asioita meidän kannaltamme. Olemme havainneet, että ryhmämme täytyy vielä keskustella asiasta, mutta on hyvinkin mahdollista, että me muutamme vielä kantamme ja äänestämme asetuksen puolesta. Katsomme, että tarvitsemme erittäin selkeitä poliittisia julistuksia, esimerkiksi torjunta-aine, direktiivin ja vesidirektiivin osalta, sitten kun julkaistaan virallisessa lehdessä. Toivottavasti uudistuksia saadaan siihen mennessä aikaan. Meidän ryhmä tietystikin kannattaa suoria tukia. Ja selkeästi kyse on siitä, että kun katoista on kyse, olemme erittäin pettyneitä. Ja kun tarkastetaan viehdyttämistä, tähän liittyy kaksi avainkysymystä vihreän kannalta. Ensinnäkin, kuinka tehokkaita ovat ne toimet, joista nyt on päätetty todellisen viehdyttämisen aikaansaamiseksi, koska nyt viehdyttäminen sanana on hieno, mutta mitä se on käytännössä? Tämä ei ole laisinkaan selvää. Emmekö ole täysin vakuuttuneita vielä asiasta? ja mitä eroa on sen suhteen, mistä me nyt päätämme ja status quo välillä. Tämä on erittäin tärkeä kysymys meidän vihreiden kannalta. Meidän täytyy hyvin huolellisesti vielä arvioida sitä, mitä suoriin tukiin tulee, miten toteutetaan käytännössä ennen kuin lopullisesti vihreänä päätämme suorista tuista, olemmeko puolesta vai vastaan, mutta me tulemme erittäin kriittisesti suhtautumaan ehdotukseen. Tämä on täysin selvää, koska loppujen lopuksi viherryttämisen pitäisi olla enemmänkin kuin pelkkää sanahelinää. Se pitäisi tarkoittaa sitä, että maataloutta kohdellaan ja harjoitetaan aivan eri tavalla Euroopassa tulevaisuudessa kuin tänä päivänä. Kiitos sitten José Bové ja sen jälkeen Mato. Oui, uh, je regrette. Niin ikävä kyllä. Neuvoston edustaja ei enää ole paikalla, kun käytän puheenvuoron, mutta ehkä hän vielä palaa tai joku voi sitten kertoa hänelle, mitä minulla on sanottavana. Aluksi sanoisin, että olen nyt aika surullinen, kun ajatellaan, miten tämä asia on kehittynyt sen jälkeen, kun se on ollut käsiteltävänä ja kun komissio ja sen Cholos sen esitteli. Mielestäni tämä hanke on nyt hoidettu aika huonosti. Ja minä nyt en ole sitä mieltä, että tässä olisi toimittu siinä hengessä kuin oli vielä 2011. No en nyt palaa näihin eri konkreettisiin hankkeisiin, mutta selkeästi sanoisin, että tällä hetkellä 2003 vapautettiin maatalouspolitiikka. Se oli Fisher Bowlin tehokas tuhokeino tuotannon osalta. Näin siis 2003. Ja nyt sitten tämä hanke, se ei ole parlamentin eikä komission syytä, mutta se on neuvoston syy. Tässä ollaan uudelleen kansallistamassa maatalouspolitiikkaa. Ja tässä eurooppalaisesta hankkeesta on tulossa jotain ihan muuta ja se on suuri ongelma. Ensinnäkin nämä katot tai degressiivisyys, vihertäminen. Kyse on tällaista maakohtaisista toimista. Enää ei ole mitään yleisiä linjoja. Ja kun katsotaan sitten politiikkaa, niin voidaan nähdä, että nämä katot häviämät että degressiivisyys on ala carte toiminta, mutta vihertäminen ei muuta mitään, kun nähdään, että me yhden lajin viljely voi jatkua 80 prosentilla viljelyalasta. Eli olen todella surullinen, mutta kun ajatellaan tätä asiaa, jota olen seurannut, ja jota Michel Dantin on vienyt eteenpäin hyvin voimakkaasti yhteisistä maatalous- ja markkinajärjestelyistä, niin tänä aamuna sitten neuvosto löi viimeisen naulan yhteisten uudelleen kansallistamisarkkuun. Tässä on tiettyjä tärkeitä taloudellisia päätöksiä ja parlamentti on jäänyt syrjään. Neuvosto on esittänyt sille uhkauksia, eli jos 433 artiklaa on käytetty, niin neuvosto hylkää kaiken, mistä on neuvoteltu. Tätä ei voida hyväksyä, eikä hyväksy sitä, että jäsenvaltiot tekevät tällä tavalla päätöksiä ja kieltäytyvät siitä, että parlamentti on samalla tasolla neuvoston kanssa. Toivottavasti pääsemme eteenpäin. Parlamentilla on paikkansa kolmikantaneuvotteluissa ja se on hyvä asia, mutta tällä hetkellä neuvosto haluaa edelleen sysätä parlamentin syrjään. Bene, grazie José. Adesso Matt... Kiitoksia. Sitten Matua Drover ja sen jälkeen Dulange. Kiitoksia. No, koskaan kaikki ei suju niin kuin kaikki haluaisivat. Bove on surullinen, minä olen iloinen. No nyt julkisesti haluaisin onnitella ministeriä Covenetia, Cholosia, puheenjohtaja De Castroa, koska he edustavat parhaita puolia kolmesta toimielimestä. Eli kaikki antavat hiukan periksi ja tällä tavalla kaikki voittavat paljon ja se on tärkeää. Voin kuvitella, millainen olo teillä nyt on. Viime viikkoina olette tehneet paljon työtä, ja nyt kun on saatu aikaan poliittinen sopimus esimerkiksi kalatalousvaliokunnassa, ja on, siellä on uudistettu yhteistä kalastuspolitiikkaa, eli on tärkeää, että tämä sopimus on saatu aikaa, ja uskon, että tämä on onnellinen päivä teille kaikille. Nyt on saatu aikaan sopimus, ja tämä on ollut vaivan arvoinen, vaikkakaan neuvottelut eivät ole helppoja. Espanjassahan on taisteltu monissa kysymyksissä, jotka ovat perustavanlaatuisia, kun ajatellaan Espanjan maataloutta, mitä tulee tähän sisäiseen lähentymiseen, tukiin. Ja olemme tyytyväisiä siitä, että alat, jotka tarvitsevat apua, saavat edelleen tukea. Ja alat, jotka eivät tarvitse apua, eivät niitä enää tarvitse, eivät niitä saa. Ja on hyvä, että tässä on tiettyä joustavuutta, kun ajatellaan vihertämistä verrattuna alkuperäiseen ehdotukseen. Euroopan viljelijät noudattavat jo ympäristösääntöjä, jotka ovat maailman korkeimpia. Ja tästä pitää poistaa myöskin nämä pysyvät viljelyt viertämiskysymyksistä. Mutta sitten on mahdollisuus myöskin rajoittaa pinta-alaa, joka, jolle myönnetään tukea, ja tällä tavalla voidaan välttää tukien leikkaukset. Tässä on monia tärkeitä kysymyksiä, en nyt käy niitä kaikkia läpi, mutta haluaisin teille sanoa, että kaiken kaikkiaan tämä poliittinen sopimus on erittäin tyydyttävä ja pidämme sitä erittäin hyvänä. Kiitoksia. Procediamo con... Eh, Kiitoksia. Ja sitten Dodds. Ja sen jälkeen Girling. Thank you, uh, Mr. Kiitoksia, hyvä puheenjohtaja. Haluan vain kiittää teitä työstänne uudistusprosessin parissa. Lisäksi arvostan komissaari ja sen Cholosin työtä. Useimmat viljelijät pohjois samalla kun joutuvat hankaliin ilmastoolosuhteisiin, ja joutuvat pärjäämään hankalissa markkinaolosuhteissa. He haluavat uskoa siihen, että selvyyttä on tulemassa seuraaville vuosille heille ja heidän perheilleen ja perheviljelmilleen. Olen varma, että olette kaikki katsoneet tämän valiokunnan puoleen ja odottaneet, odottaneet tällaista selkeyttä. Mutta kyseessä on sopimus, joka on kuitenkin osittainen sellainen, sillä kaikkein tärkeimmät osiot monivuotoista rahoituskehyksestä – eivät kuulu parlamentin toimivallan piiriin, ja niistä tulee vielä sopia. Eli meillä vielä ei ole aivan selvyyttä tuleville vuosille. Useimmat Pohjois-Irlannin viljelijät haluavat yksinkertaistamista kaikesta siitä työstä, jota täytyy käsitellä. He eivät sitä saa tästä sopimuksesta ja uskoakseni he ovat, suhtautuvat avoimemmin rangaistuksiin kuin aiemmin. Pohjois-Irlannissa Maatalous on avainasemassa kasvavassa taloudessa. Meillä on ollut kasvuaika taloudessamme, mutta nyt talouden kasvu on hidastunut ja työttömyys on lisääntynyt. Yhteinen maatalouspolitiikka, joka vie eteenpäin kestävä maatalouspolitiikka, on ehdottoman tärkeää meidän taloudellemme. Jotkut niistä kysymyksistä, joita tänään on käsitelty, ovat sellaisia, jotka voin hyväksyä, mutta olen erityisen huolissani, aivan kuten muutkin, tästä aktiivisen viljelijän kysymyksestä ja siitä, millä tavalla se liittyy meidän omaan järjestelmäämme Pohjois-Irlannissa. Tiedän, että meillä on hyvin pieni negatiivinen luettelo, mutta se ei ole riittävä, että varmistautua siitä, että maksut todellakin menevät niille, jotka kantavat riskinsä ja tuottavat ruokaa niillä rahoilla, saavat veronmaksajalta. Minusta lisäselvennystä tarvittaisiin tässä suhteessa kovasti. Menettelyt nuorille viljelijöille ovat tärkeitä ja kannatan sitä, että saadaan aikaiseksi alueellistamista yhteisessä maatalouspolitiikassa. Kenes puhui sosiaalista mediasta ja välittömän reaktion merkityksestä. Sisäministeri sanoi tänään, että Englannin Pohjois-Irlannin, Skotlannin ja Walesin maanviljelijät voivat olla varmoja siitä, että he voivat saada sellaisen katon, joka on räätälöity heidän tarpeilleen. Toivottavasti en näe tulevaisuudessa, että tuota lupausta ei täytetä. Jälleen kerran haluan viitata maitoalaan. Meirituotanto meillä on erityisen tärkeää maataloudelle ja talouden kasvulle. En voi käsittää sitä, varsinkin kun otetaan huomioon se, että meillä on tulossa kiintiöstä luopuminen vuonna 2015, että ainoa yhteisen maatalouspolitiikan vastaus on korkean tason konferenssi tänä vuonna. Me todellakin tarvitsemme markkinainterventiovälineitä, välineitä, jotka ovat hyödyllisiä estävät sen, että emme palaa enää siihen romahdukseen, joka nähtiin 2008-2009 Tehän tiedätte, että maanviljelijät eivät oikeastaan piittaa näistä pitkistä neuvotteluprosesseista täällä, vaan he haluavat sellaisen lopputuloksesta hyötyä heille. Eh, onko se saatu tänään? Mielestäni on aivan liian varhaista sanoa näin. Jään odottelemaan täytäntöönpanoa ja tulevaa työtä ja sitä, että pääsemme lähemmäs äänestystä, jotta prosessi voidaan viedä sitten päätöksen täysistunnossa. Kirling. Kiitos Kirling ja sen jälkeen Jägle. Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitoksia. Anteeksi. Of course I've. Kiitos. Kiitoksia. Tietystikin minä niin kuin muutkin pidämme hyvänä sitä, että sopimus saatiin aikaan, koska pitkä ja hikinen prosessi on nyt saatu päätökseen. Ministeri Koveni totesi, että hän pitää hyvänä sitä, että muutos tuo mukanaan varmuutta. Kun kuulin muita puhujia, mieleni tuli. missä varmuus on, koska hyvin monista asioista on vielä sopimus tekemättä. Minun täytyy mennä vaalipiiriini selittämään viljelijöille, mitä tulee tapahtumaan, koska heille on sanottu, että asiat ovat nyt varmoilla vesillä. Yksi asia on kuitenkin varma, eli se, että 30 prosenttia tilatuesta vedetään, ellei sitten ryhdy viherryttämistoimiin, jotka sopivat tai eivät sovi omiin maatalouskäytänteihin ja loppujen lopuksi ovat sitten sakkoja sen lisäksi, että he ovat menettäneet jo 30 prosenttia siitä, että sääntöjä ei ole noudatettu. Varsinkin pilari kakkosen käyttäminen ympäristötoimia varten johtaa siihen, että monet jäsenvaltiossa pohtivat, mistä tuki tulee, koska mikäli on pilari kakkosen taulukossa pohjimmaisena, tilanne ei vaikuta niinkään ruusuiselta kuin jotkut täällä tuntuvat sanovan ympäristön kannalta katsottuna. Pahoittelen erityisestikin sitä, että yhteistä markkinajärjestelyn kohdalla ei ole kaikkia sitä saatu, ho- saatu hoidettua. Tiukat säännöt, byrokratia ja byrokratian mukaan antamat kulut ovat tästä seuraamuksena. Ja tästä ottiin pois uudistuksen yhteydessä. Ja tämänkin prosessin aluksi puhuttiin siitä, että haluttiin yksinkertaistaa ja vähetä byrokratiaa. Nyt vaikuttaa siltä, että ollaan menty takapakkia. Vielä viimeinen kommenttini liittyy seikkaan, että kukaan ei mainit, mutta joka minun mielestäni on erittäin tärkeä ja erittäin ikävä asia. Nyt parlamentin tavoitteisiin ei ole päästy, eikä täyteen avoimuuteen asetusten kohdalla. Tätähän parlamentti peräänkuulutti ja nyt tämä vaatimus on kadonnut ja tämä on erittäin ikävä asia minun mielestäni. Okei, okay, Elisabeth Jägele. Jägele ja sitten varapuhemies Sikri Kiitoksia puheenjohtaja, neuvostopuheenjohtaja puheenjohtaja ja komission jäsen. Kun muistamme ensimmäistä keskustelua, jota käytiin täällä komission jäsenen kanssa, niin silloin voitiin nähdä, että kannat olivat täysin etäällä, hyvin etäällä toisistaan. Eli voin nyt kiittää teitä siitä, että olette vaikuttaneet siihen, että kannat ovat yhdistyneet. Ja tähän, tästä asiasta on käyty poliittista keskustelua koordinaattorien keskuudessa. Ja valtaosa meistä tukee tätä tulosta, vaikkakin tietyissä yksittäisissä kohdissa vielä neuvotteluita vielä jatkaa ja Michel Downtown tietää, että Saksa nyt ei ole kaikissa asioissa ihan samaa mieltä, se nyt oli ennakoitavissakin, mutta siitä huolimatta olemme päässeet kompromissiin ja uskon, että meidän ei, me emme ole unohtaneet taloutta ja myöskin ympäristökysymykset, niin kuin monet ovat niitä edestäneet. Se on myöskin nyt paremmalla tilalla. Ja meillä on nyt kuitenkin tällainen kompromissi ja meillä on edelleen yhteistä maatalouspolitiikkaa. Ja pyyntöni olisi, että meidän ei, emme voi vielä äänestää tästä, koska neuvottelut eivät ole kaikista asioista päättyneet, mutta meillä on nyt tehtävä, johon täytyy suhtautua vakavasti. Eli kotona meidän pitää antaa varmuutta viljelijöille ja muillekin, jotka ovat riippuvaisia rahoituskehyksestä. Eli meidän täytyy antaa varmuutta siitä, miten rahoitus toteutuu tulevaisuudessa – Eli minua kiinnostaisi, kuinka konkreettinen aikataulu on nyt sen suhteen, minkä kanssa jatketaan työntekijöä, jotta mahdollisimman nopeasti päästään hyvään tulokseen. Isabet Sekerietski. Sekerietski ja sitten Aylward. Zadowolenie i trochę optymizmu, który jest na tej sali, wynika zapewne... Kiitoksia, puheenjohtaja. Täällä vallitsee optimistinen ilmapiiri ja se, mitä te olette saaneet aikaan, on saanut jo täällä hyvin paljon kiitosta. Nyt on kuitenkin päästy vasta yksi etappi eteenpäin, ja nähdäkseni tämä keskustelu on ollut erittäin laaja jo, ja moni ehkä on mainittukin. Tilanne olisi voinut olla parempikin, tai tulos olisi voinut olla parempikin, mutta todennäköisesti paljon parempi, koska samalla budjettimäärällä, josta neuvosto päättää, ei välttämättä ole saatu Kyproksessa saatu enemmän aikaan. 6 miljardia on rahaa vähemmän jatkossa kuin aiemmin, joten ei voi kuvitellakaan, että paljon parempaan tulokseen olisi voitu päästä, varsinkaan kun ajatellaan suoria tukia ja niiden laajentamista. Toisessa pilarissa tukea on 30 prosenttia tässä suhteessa vähemmän kuin aiemmin, ja tämä on erittäin vaikeaa aikaa muutenkin. Kriisi, riehu ja niin poispäin, me kaikki tiedämme tämän. Ja täytyy tarkastaa myöskin mikä, sitä, mikä asema viljelijöillä on markkinoilla. Interventioita on nyt vähennetty, mutta joka tapauksessa samanaikaisesti halutaan varmistaa se, että viljelijät ovat paremmin edustettuina alan järjestöjen kautta. Ja toisaalta kriisit, täytyy ottaa huomioon kriisien, kriiseihin varautuminen myöskin merkittävä asia. Toisaalta halutaan pitää kiinni viljelijöiden kilpailukyvystä Tämä jää vielä nähtäväksi. Nyt meillä on yhteistä maatalouspolitiikkaa, joka on yhdistetty yhteiseen ympäristöpolitiikkaan. Tämä täytyy selkeästi todeta. Joskus unohdamme kenties, että maaseutu on mukana myöskin kohesiopolitiikassa, tai sen pitäisi olla ainakin mukana kohesiopolitiikassa. Ja juuri maaseutualueelle pitäisi enemmän osoittaa huomiota kohesiopolitiikan puolella. Markkinoiden avaaminen, on niin ikään tärkeä elementti maaseutu- tai pikin maatalouspolitiikkaa silmän pitäen Euroopassa Euroopan markkinoiden avaaminen ulospäin käsiin. Tässäkin täytyy tehdä vielä työtä. Ja kun puhutaan kohesiopolitiikasta ja muista välineitä, muista välineistä, jotka vaikuttavat maatalouteen, nämäkin täytyy kaikki ottaa huomioon. Abbiamo vicepresidente Elwood, sen jälkeen eh, eh- Kiitoksia, hyvä puheenjohtaja, kuten edellisetkin puheet, minäkin haluan kiittää parlamentarin kollegoita siitä kovasta työstä, joka on tehty jo pitkään, varsinkin viime kuukausien ajan. Erityisesti haluan kiittää Iranin puheenjohtajavaltiota ja ministereitä, useat heistä tunnet, tunnen henkilökohtaisesti, tunnen miten kovasti he ovat tehneet työtä näiden asioiden parissa. Ja kun me kokoonnumme tästä asiasta ensimmäistä kertaa, niin kukaan ei tiedä, mihin mennään, mutta nyt varmasti nähdään, että on tehty todella huippuluokan työtä. Kun puhutaan Lissabonin yhteispäätösmenettelystä ja instituutin roolista uudessa vallanjakomenettelyssä, on selvää, että meillä on paljon opittavaa ja muutoksia tarvitaan. 8000 tarkistusta, joita on ollut, ne on käyty kaikki läpi, plus sitten nämä täysistunnosta tulleet tarkistukset on myös sanottu, että meidän tulee katsoa omia menettelyitämme. Minä tukisin tätä ihmistyövoimaan liittyvää kysymystä, joka otettiin esille. Ja niin kauan kuin tämä kaikki keskustelu on tuoreena mielessäni, niin uskoisin, että on hyvä, että neuvoston komission ja parlamentin edustajat istuisivat saman pöydän ääreen, vaikka tietysti seuraavan YMP-uudistuksen varmaan pitkä aika, niin pitäisi katsoa eteenpäin, miten mennään tulevaisuuteen. Kun puhutaan neuvotteluista, niin ei voida hyväksyä sitä, että monet YMP-asiat ovat jääneet ulkopuolelle, koska ne kuuluvat MFFään. Kaikista pitäisi kyetä neuvottelemaan. Kun puhutaan itse prosessista, haluan painottaa sitä, että ei ole mahdollista edustaa viljelijöiden täyttää etua silloin, kun vasta viime hetkellä saadaan hyvin monimutkaisia ja tärkeitä tietoja. Meillä on velvollisuutta viljelijöitä kohtaan – ja ne, jotka olivat ennen ulkopuolella neuvottelujoukoista, heidän puolestaan tehtiin päätöksiä. Minun mielestäni joustavuus on oikein hyvä, joka taataan nyt jäsenvaltiolle, mikä merkitsee sitä, että todellisen keskustelun tulee nyt alkaa jäsenvaltiossa siitä, millä tavalla tätä asiaa tulisi tulkita täytäntöönpanna. Ja itse asiassa olen sitä mieltä, että tämän osan tulisi olla yhtä tärkeää kuin se, joka on jo käsitelty. Olen aina tukenut muutoksia, joita on tehnyt, vaikka sanan, että ne ovat olleet hyvin hankalia tässä keskustelussa, mutta olen kuitenkin ilahtunut siitä, että tämä päätös on tehty, kuten muutkin. Tuen lämpimästi niitä vahvoja toimenpiteitä, joista on sovittu, jotka koskevat nuoria viljelijöitä. Ja saattaa olla, että muistel- pitä- kannattaisi muistella sitä, että tämä on ollut kaikkein edistyksen osa koko keskustelua. Haluaisin lisäselvennystä siitä, mitä tarkoitetaan markkinoiden epätasapainotilalla? Lisäksi on tärkeää maatalouden tulevaisuudelle, että joustavuus, joka otetaan käyttöön, sen pitää heijastella tätä tilannetta. Ja meidän pitää saada aikaiseksi siis muutosta hänen tilanteeseen. Ja näin lopuksi, hyvä puheenjohtaja, haluan todeta, että Ja näin ollen tämä byrokratian vähentäminen, joka oli erittäin tärkeässä asemassa heti alusta lähtien, niin se on ollut myöskin hyvä asia, että siitä on päästy eroon. Jäsenvaltioiden ja komission täytyy huolella sitten katsoa sitä, millä tavalla näitä uudistuksia täytäntöön pannaan. Sitten Polsa ja sitten Roudusta. Tack, ordförande. Kiitoksia, hyvä puhemies. Äh, puheenjohtaja, anteeksi. Haluaisin kiittää kaikkia jotka ovat olleet mukana tässä työssä, varsinkin niin me, jotka ovat tehneet aivan erinomaista työtä. Olemme hoitaneet työn hyvin ja neuvottelu ilmapiiri, varsinkin tuossa maaseuturyhmässä, jossa minä olen ollut, on ollut erittäin hyvä hengeltään ja rakentava. Mutta kun me nyt olemme ilahtuneita siitä, että työ on hoidettu hyvin, niin olen sitä mieltä, että meillä on kuitenkin yksi yksityiskohta, joka pitäisi ottaa huomattavasti enemmän esille tänä päivänä. Se koskee sitä, miten me kaikki voimme vaieta niin siitä, josta meillä ilmeisesti ei ole oikeutta neuvotella, jossa Lisabonin sopimus siis ei lainkaan ole voimassa, jolloin ja valtioiden päämiehet eivät pelkästään tee päätöksiä öisin suljettujen ovien takana budjetin katosta. Sitä, voin, sitä sen voin hyväksyä niin kauan, kun meillä on se rahoitusmalli, joka meillä tänä päivänä on unionissa, mutta minä en hyväksy siitä, että meidän kaikkien pitää hyväksyä se, että yksityiskohdista budjetin sisällöstä päätetään. Se on minun mielestäni asia, josta täytyy kyetä neuvottelemaan. Ja tässä ei ole kysymys pelkästään maatalouspolitiikasta, vaan puhun myös unionin tulevaisuudesta, kansalaisten luottamuksesta, luottamuksen puutteesta tässä järjestelmässä. Sitä se merkitsee. Se on mielestäni erittäin vakava asia. Vielä kerran voin vain todeta, että parlamentti on hoitanut työnsä hyvin, riippumatta siitä kaauksesta, joka tämän prosessin alussa oli voimassa. Ulrik, älä no, ich möchte mich auch... Kiitoksia. Minäkin haluaisin lämpimästi kiittää erityisestikin meidän neuvotteluryhmäämme. Tämä oli varsinainen Davidin taistelun Goljattia vastaan, vaikka Goliatin taistelun Davidia vastaan. Meidän neuvotteluryhmämme osoitti, että David aina loppujen lopuksi voittaa. Olimme siitä paljonko henkilöstöä vastapuolella on. Kuitenkin me neuvonantajiemme ja avustajamme avulla saamme tulosta aikaan. Heille kiitokset siitä. Prosessi alkoi kolme vuotta sitten. Nyt uusi maatalouspolitiikka ollaan ottamassa käyttöön. Maataloudesta tehdään ekologisempaa ja sosiaaliset asiat otetaan huomioon. Sitten tehdään myöskin kilpailukykyisempää ja samalla varmistetaan se, että maatalouspolitiikassa otetaan huomioon kansalaiset ja kuunnetaan kansalaisten toiveita, olipa sitten kyse luomuviljelystä tai tavanomaista viljelystä. Näin on. Kulttuurimaiseman säilyttäminen ja terveelliset ja huokeat elintarvikkeet ovat tavoitteena myöskin. Byrokratia pyritään vähentämään. Viljelijä antaa paljon rahaa. Minä olen vakuuttunut siitä, että tämä on aivan oikeutettua. Siksi meidän täytyy nopeasti löytää ratkaisut monivuotisten rahoituskehysten kohdalla – maanviljelijöiden ja hallinnan täytyy nopeasti tietää, miltä tulevaisuus tulee näyttämään, mihin suuntaan ollaan menossa. Monia seikkoja on vielä hämärän peitossa, esimerkiksi se, kuinka määrärahat jaetaan tulevaisuudessa, miten yhteisrahoitusosuudet muodostuvat, emme tiedä kuinka ensimmäisestä toiseen pilariin siirretään rahaa ja mitä tulee kattoihin ja taanehtivuuteen tai pikemminkin astettaisen alentamiseen, tukin alentamiseen degressiivisyyteen. Jotkut se ovat vielä hämärän peitossa. Uudistus ei ole ehkä sellainen, mitä minä olisin kuvitellut, sillä mikäli edelleenkin neuvosto ei hyväksy sitä olemme yhteispäätösmenettelyssä mukana, tulevaisuudessa tilanne ei tule helpottumaan. On vaikea kuvitella, miten voimme toimia, mikä jatkuvasti kumpikin osapuoli syyttää toistaan tuomioistuminen edessä. Nyt mahdollisimman nopeasti pitäisi löytää ratkaisut tähän, koska muuten saattaa olla, että loppujen lopuksi hylkäämme paketin kestävällä pohjalla oleva, hyvin toimiva, oikeudenmukainen maatalous, maanviljely. Jossakin suhteessa tähän tavoitteeseen on päästy, jossakin suhteessa ei. Demokratiassa aina kompromissit ovat määräävässä asemassa. Nyt täytyy pohtia, ollaanko pääsemässä tavoitteisiin. Vielä haluaisin puhua Saksan valtuuskunnan kanssa asiasta. Vielä sanoisin teille, että nyt ovi on avoinna kohti ekologisempaa maataloutta Ovi on raollaan. Nyt meidän täytyy rakentaa tämän kompromissin pohjalle ja toimia yhteistyössä niin, että tästä on hyötyä tästä uudistumisen maanviljelijälle. Muuten saattaa olla, että jatkossa emme voi tälle ratkaisulle rakentaa tulevaisuutta. Ja toivottavasti kukaan ei läimäytä tätä nyt raunan, ovea, ole, ove, ole, raunan olevaa ovea kiinni. Kiitos. Vasekovski sitten Sarvamaa. Panie przewodniczący. E, Kiitoksia puheenjohtaja. Tietysti olemme tehneet tärkeää työtä ja meillä on nyt sitten asiakirja, joka on parempi kuin se, joka meillä oli aluksi. Komission ensimmäistä ehdotusta on parannettu. Tästä täytyy kiittää kaikkia osapuolia, puheenjohtajia, esittelijöitä, ja tässä mielessä työ on ollut tyydyttävää, mutta täytyy puhua vielä asiasta, joka on ollut hiukan kipeämpää. Eli täytyy muistaa, että työ täytyy saada päätökseen liittyen yhteiseen maatalouspolitiikkaan, ja se on edelleen syrjivää politiikkaa. Meillä on maatalouspolitiikka edelleen uusia ja vanhoja jäsenvaltioita, ja on valtioita, jotka saavat paljon enemmän tukea, ja maita, jotka saavat vähemmän. Eli ne, joilla enemmän saavat enemmän ja ne, joilla on vähemmän saavat vähemmän. Tämä ei ole muuttunut ja tätä täytyy kyllä nyt vähän kritisoida. Ikävä kyllä tällaista syrjintää on vielä EU:ssa. Tästä on puhuttu, mutta se ei ole muuttunut miksikään. Sitten toinen asia, liittyy siihen, että tässä on hyvin paljon painotettu ympäristöseikkoja, mutta tässä on jotain tekopyhyyttä. Tämä on hieno ajatus tietysti, mutta en nyt ole varma, suojellaanko tässä ympäristöä vai onko tässä tarkoituksena vai se, että Euroopassa tuotetaan vähemmän ja tuodaan ulkomailta enemmän elintarvikkeita. En tiedä, onko ympäristölobeilla vai kauppalobbareilla ollut tässä sormensa pelissä. Ja jos todella halutaan suojella ympäristöä, niin ehkä olisi löydetty jonkinlainen toinen ratkaisu. Mutta nyt meillä on tällaista pseudomaataloutta ja uudistuksia. Ja kuten puheenjohtaja De Castro sanoi, monissa maissa on samantyyppisiä ongelmia. En nyt tiedä, mitä sanon puolalaisille tupakan kasvattajille – Eli tällöin nämä ihmiset eivät saa tukea ja se on erittäin vaikeaa heidän elinkeinonsa osalta ja pienen viljelijöille täytyy sanoa, että nyt täytyy löytää uusia ratkaisuja ja ehkä täytyy jopa lopettaa maanviljely. Myös McGuinness puhui tästä ja nyt on henkilöitä, joiden on pakko löytää toisenlaista työtä näiden ratkaisujen jälkeen. Ja sitten on vielä viljelijöitä, jotka eivät pysty elämään ilman tukia. En tiedä, mikä tilanne on muissa maissa, esimerkiksi kun ajatellaan tupakanviljelijöitä, ja on ikävä, että tästä nyt ei päästy sopimukseen. Kuten sanoin, osittain voimme olla tyytyväisiä, mutta näissä muutamissa kysymyksissä on tällaista syrjintää, ja meidän täytyy käsitellä näitä asioita vielä edelleen ja se nyt hiukan samentaa tätä kuvaa, mutta kiitän kuitenkin hyvästä yhteistyöstä ja olen iloinen siitä, että olemme onnistuneet parantamaan alkuperäistä ehdotusta. Kiitos. Ultima intervento. Sarvamaa ja Kalinowski. Kiitoksia, puheenjohtaja. Tässä aika on loppumassa, jota puhun vain vihreämistä pelkästään. Sehän alun perin oli koko tämän YMPn ydinsana. olen ilahtunut nähdessäni, että tässä on noudatettu talonpokaisjärkeä, sillä toisin kuin vihreä ystäväni, olen sitä mieltä, että meillä on suuri ero tiettyjen politiikan alojen välillä, kuten esimerkiksi yhteismarkkinoiden täytäntöönpano Euroopan unionissa ja sitten taas toisaalta maatalouspolitiikan välillä. Ajatelkaapa vain, miten hullua olisi, jos samankaltaisia vihreämismenettelyitä vaadittaisiin jäsenvaltioille, joissa on pelkkiä peltoja, tai sitten jäsenvaltioille, jossa on pelkkiä järviä ja metsiä. Minusta on hyvä, että saimme aikaiseksi itse asiassa tämän aika tasapainoisen lopputuloksen puolella. Very much now. Kiitos sitten Kalinowski. Dziękuję bardzo panie przewodniczący jako rolnik. Kiitoksia puheenjohtaja. Maanviljelijänä haluan vielä kerran toistaa erään seikan. Sen, että tämä muutos tuo mukanaan lisää velvoitteita viljelijöille. Tätä pahoittelemme. Ikävää, että meillä on myöskään objektiivisia kriteereitä, joiden valossa suorata tuet maksetaan. Ja saattaa olla, että suur tilalliset tästä uuden laskennasta hyötyvät, ja tämä ei ole oikeudenmukaista. Yksi merkittävimmistä tarkoitusperistä oli kuitenkin maatalouspolitiikan legitiimyyden parantaminen suhteessa tavallisiin kansalaisiin ja veromaksiin, koska 30 prosenttia nyt on viherryttämiseen osoitettua rahaa. 30 prosenttia toisesta pilareista pitää pistää maatalouden ympäristöohjelmiin. Joten tämä nimeä täytyy myöskin muuttaa. Yhteinen maatalouspolitiikka – ei ole enää niinkään kyseessä, vaan maatalous, maatalouden ympäristöpolitiikasta pitäisi pikemminkin puhua. Sitten yksi kysymys, joka liittyy seikkaan, joka minulla on vielä epäselvää. Kaksi prosenttia liittyy proteiinikasvien tuotantoon, mutta samanaikaisesti mukana on kielto, joka liittyy proteiinikasvien viljelyyn. Miten nämä kaksi kulkevat käsiä kädessä? Tämä on jälleen ekologinen kysymys. On olemassa muita kasveja, jotka ovat myöskin sellaiset, että ne pitävät sisällään proteiinia, kuten esimerkiksi rypsi. Miten tämä käytännössä sitten muodostuu tämä kysymys? Adesso, uh, avendo... No niin, kollegat, nyt kun kaikki puheenvuorot on kuultu, ennen kaikkea lopuksi haluaisin todeta, että me poliittisesti hyvin laajasti tuemme sopimusta, johon on päästy neuvotteluissa. Meidän täytyy miettiä vielä näitä lukuja, ja meidän täytyy miettiä niitä tarkemmin kuin neuvotteluiden mandaateissa. Ja haluan kiittää esittelyitä, varjoesittelyitä, puheenjohtajavaltiota, komissiota. Eli sanoisin, että voimme sanoa, että tuemme poliittista sopimusta ja nyt meidän täytyy sitten jatkaa työtä ja toivoa, että neuvottelut rahoitusnäkymistä etenevät hyvin, jotta tulevina kuukausina voidaan sitten muodollisesti äänestää tästä maatalousvaliokunnassa ja sen jälkeen täysistunnossa. Kiitos kollego- kollegoille. Tämä kokous on päättynyt ja tietysti kiitämme myöskin kaikkia läsnäolijoita, jotka eivät ole parlamentin jäseniä, vaan neuvoston työntekijöitä. Täällä on myöskin maatalousmaailman osuuskuntien edustajia. Eli kiitoksia teille kaikille. Ja nyt pidämme viiden minuutin tauon ja tässä samassa salissa jatkuu sitten lehdistötilaisuus. Kiitos kaikille.